Uh, ladies and gentlemen, could I invite... Um... Hyvät naiset ja herrat, pyytäisinkö nyt jäseniä istuutumaan paikalleen, että voimme aloittaa kokouksen. Ja voisiko joku käydä nyt etsimässä herra Mandersin tuolta ulkopuolelta, vai onko hän jo salissa? I, tässä väliajalla nyt sitten toivotan kaikki tervetulleeksi. Tämä on aika pimeä huone, pahoittelen. Tilaakaan ei ole kovin paljon, mutta jossain taitaa olla kuunteluhuone muualla. Ja tämä on nyt sitten menossa suoraan eetteriin tämä kokous ja senpä takia tämä pitäisi ajoissa saada käyntiin, jotta ulkopuolisetkin sitten pääsevät mukaan. Nyt tähän alkuun muutama ilmoitus, mutta sitä ennen pyydän, voisitteko hyväksyä tämän esityslistaluonnoksen. Kiitos. muutamista päätöksistä ilmoitus. Me koordinaattoreiden kokouksessa teimme muutaman päätöksen. Ensinnäkin siitä, että nimesimme esittelijöitä useisiinkin uusiin oma-aloitteisiin mietintöihin, joista puheenjohtajakokouksessa päätettiin Euroopan standardisoinnin tulevaisuus ECR-ryhmästä Edward Kocisnesk ja mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen EPP-ryhmästä ja tämmöinen yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi ja markkinavalvonta, joka tulee SND-ryhmästä. Nämä ovat tärkeitä mietintöjä ja niistä tulee valmisteleva lausunto myöhemmin. Me laadimme mietinnön myös liike yritysrekistereiden yhteensopivuudesta. Ja vetomusvaliokunta on pyytänyt meiltä kantaa siitä, mikä on meidän kantamme kengurun nahan ja kengurun lihan tuontikiellosta EU-hun. Ja tässä yhteydessä nyt sitten voisin julkisesti kiittää koordinaattoreita ja valiokunnan jäseniä erittäin eläväisestä keskustelusta viime viikolla Strasbourgissa näistä kolmesta oma-aloitteisesta mietinnöstä. Rova Tynen, Rova Häden ja Herra Bosoin mietinnöistä tästä sisämarkkina kuluttajansuoja tulostaulukosta. Koordinaattorit hyväksyivät tai sopivat työaikataulusta Sveitsin matkan osalta toukokuun ul- matkasta Sveitsiin ja siellä sitten on myös YK oma komitea paikalla ja standardisoinnista käsitellään mietintöä halusin myös kertoa, että on olemassa uusi menettelytapa, jossa komissio voi käydä niin kutsuttua strukturoitua dialogia vastuukomissaarien kanssa lainsäädäntöohjelman pohjalta. Ja me aiomme tehdä tähän mukaan ja voin kertoa, että meillä on rajallinen määrä suuria prioriteet- tai tärkeimpiä prioriteetteja, jotka pitää vahvistaa, ja saattaa olla myös tämmöisiä niin kutsuttuja negatiivisia prioriteetteja, joka tarkoittaa sitä, että mitä me emme halua mukaan. Eli me voimme käydä nyt sitten erittäin kiehtovaa keskustelua negatiivisista prioriteeteista. Koordinaattorit tulevat katsomaan sitten tämmöisiä workshop-kokouksia ja tutkimuksia ja sitten katsotaan EU 2020-strategiaa. Nämä olivat ilmoitukset ja seuraavaksi menemme eteenpäin. Herra Tuen Mandersin mietintö tekstiilien nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituot- vastaavien tekstiilituotteiden merkinnöistä. Varjo, esittelijän paikalla Laura Komi, varapuheenjohtaja Charles de Mousa, Rula, Rova Laglahin, onko täällä paikalla? Taitaa olla ja Rova Svensson, joka ei ole paikalla, ja Rova Salvini. Herra Manders, annan teille puheenvuoron tämän mietinnön esittelemiseksi. Yes, thank you, Chair. Uh... Uh, sizes. On vaikeaa ottaa standardisoituja koko merkintöjä yhdellä kielellä ainoastaan. Me tarvitsemme tässä vaikutusarvioita ja minä pyysin tässä lausunnossani vaikutusarviota ja tässä täytyisi monia asioita tutkia. Ja sitten jos kuluttajat todella haluavat, jos tässä, tämä on kannattavaa investointeihin nähden, jos tämä nyt on teollisuudelle mahdollista, niin saataisiin yksinkertaisempi merkintä lappu, jossa on vain tärkeät ja tarpeelliset tiedot, eikä loputtomasti tietoa, jolla kuluttajalle, kulut, jolle kuluttajalla ei ole mitään käyttöä. Joskus poliitikot haluavat vain lisätä lisää ja lisää sinne. Me haluamme nyt päästä eroon suuresta määrästä tätä tietoa, mutta pyydämme komissiota myös tarkastelemaan tätä ja, ja miettimään, voidaanko tietoa antaa eri tavalla. Elämme digitaaliajassa. Täytyy olla mahdollista antaa kuluttajalle, joka haluaa tietoa, tätä tietoa, mahdollisuus löytää jostain muualtakin tarpeellista tietoa. Tämän vuoksi minä toin tämän nyt mukaan osoittaakseni teille, miten pitkälle tässä nyt on menty tämän kuluttajille annettavan tiedon kanssa. Tarvitsen silmälasit lukeakseni tätä. Ja tämä on siis yksi asia. Ja pyydämme komissiota tarkastuslausekkeessa nyt palaamaan asiaan tutkimuksen kerran kahden vuoden sisällä, koska hyvän työhön aina menee aikaa. Me olemme myös jo laajentaneet tätä soveltamisalaa. Tämähän liittyy kuitu, tekstiilikuitujen pakollisen mainintaan tässä tekstissä, mutta sitten on myös ää, äh, vaatteessa olevan eläinperäiseen ainekseen täytyy myös viitata. Kuluttajalla on oikeus tietää siitä. Mutta jälleen, enkä ennakoinut tätä, olen keskustellut asiasta komission kanssa, meidän täytyy tähän nyt sitten aivan kuten merkkienkin kanssa, meidän täytyy standardoida EU-tasolla määritelmiä ja meidän täytyy antaa komissiolle aikaa nyt suunnitella näitä määritelmiä. Esimerkiksi nyt komissiossa mietitään, mitä nahka on. No, minä luulen, että kaikki sen tiedämme, mutta meillä ei ole mitään erityismääritelmää nahalle. Me emme tiedä, mitkä eurooppalaiset mitä eurooppalaisia eläinperäisiä tuotteita tässä on. Meillä ei ole EU-tasoisesti standardisoituja testausmenetelmiä, joten komissiolle täytyy nyt jättää aikaa muotoilla näitä asioita. Ja olen kuullut komissiolta, että se haluaa todella tämän tehdä, jos sille vain aikaa annetaan. Joten nyt tästä luonnoksesta puuttuu se, että jotkut näistä Äh, asioista jätetään äh, komission huomaan, siis nämä tämä siirretty lainsäädäntö, täytäntöönpanotoimet ja annetaan komissiolle aikaa kehitellä näitä testausmenetelmiä ja tarkkoja määritelmiä, koska nämä ovat välttämättömiä oikeusvarmuuden kannalta. Tavoitteenammehan tässä on se, että yksinkertaistamme äh, tuotemerkinnät, annetaan vain tarpeelliset tiedot ja ne kuluttajat, jotka haluavat lisätietoa, heillä on mahdollisuus löytää se jostain muualta esimerkiksi ympäristö- ja terveyskysymyksistä. He voivat löytää tietoa, mutta kyllä minä puheenjohtaja voi laittaa nämä tästä kiertämään saliin, mutta haluan ne kyllä takaisin sitten. Mä ostin ne tuolta tavaratalosta. Näette, että siinä näin pikkuruisessa vaatekappaleessa on neljä erilaista lappusta. Hoitoohjeet ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Joten tavoitteena on yksinkertaista ja standardisoida niin, että tämä on teollisuudelle helpompaa, mutta me haluamme myös valmistella sellaista tulevaisuuden lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon se, että ihmiset ostavat yhä enemmän internetin kautta tuotteita. Ja me haluamme tässä oikeusvarmuutta ja asiallista tietoa. Jos tämä nyt saavutetaan, niin no, toivon, että tämä mietintö menee läpi ja saa taakseen paljon tukea. Ja otan myös vastaan kollegojen ehdotuksia, eritoten varjoesittelyitä. Kiitos. Kiitos tästä ja inno, innostuneesta esittelystä. Komissaari Reding tulee paikalle puoli viisi. Ja minulla on nyt täällä puheenvuoroja pyytänyt neljä. Onko muita vielä puheenvuoropyyntöjä? Joten annan nyt pari minuuttia jokaiselle Rova. Ja sitten Joe sitten pistää kellon päälle, että näette missä. Eli esittelijät lyhyesti kahden minuutin puheenvuorot. Herra Manders, saattaa olla, että tarvitsemme lisää aikaa keskusteluun. Ja herra Chirau komissiosta on paikalla ja annan hänellekin sitten pari minuuttia puheenvuoron. Herra Komi, Rova Komi. Sí, Eh, grazie Presidente, sarò molto sintetica. Ha già espresso l'onorevole Manders tutti... Ihan eh, lyhykäisesti. Herra Manders eh, tässä otti esiin jo paljon näitä yksityiskohtia ja haluaisin lisätä tähän yhden niistä tavoitteista, joka meillä on tämän uuden tekstiilien merkinnän yhtenäisyyden kanssa, josta nyt on niin paljon puhuttu liittyen esimerkiksi kokoihin. kokojen merkintä on erittäin tärkeää vaatteissa ja kengissä. Ja minusta äh, niitäkin pitäisi yksinkertaistaa. Emme me halua sataa erilaista äh, kaaviota. Ja jos nyt tulee sitten jonkinlainen uusi kuvio tähän, niin silloin sen pitäisi olla merkkinä esimerkiksi äh, tekokuidusta ja sitten äh, siihen numero niin, että kaikki tietävät, mistä on kysymys. Olen samaa mieltä edustaja Mandersin kanssa. Meidän on ihan välttämätöntä saada aikaan yksinkertaistamista, joka merkitsee sitä, että lisää informaatiota ei ehkäpä tarvitsisi painaa tähän, vaan että se voitaisiin antaa muilla menetelmillä ja niin, että asiakas voi sitä kotona sitten jo tutkailla vaikkapa tietokoneen kautta. Tätä täytyy vielä työstää ja miettiä ja katsoa, olisiko tällainen mahdollista. Ja meidän täytyy miettiä, että me löytäisimme tähän jonkin keinon, joka ei synnyttäisi mitään konflikteja, vaan joka sopisi kaikille. Mitä tulee eläinperäisiin tuotteisiin, olen ihan samaa mieltä siitä, mitä täällä on jo sanottu. So, thank you very much, Mrs. Comey. Kiitos, Rova Comey. Herra Sademos. Tack för det, herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkin ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää sinua, tuon Manders. Olet erittäin hyvä tässä, kun sinä informoit meitä ja olet informoitu meitä myös kokousten välillä, niin että me tiedämme, missä mennään. Sinun äh, mietinnöstäsi olen samaa mieltä monien osien kanssa. Minulla on muutamia konkreettisia tarkistuksia tähän. Luonnollisesti minusta on tärkeää, että me tarvistamme sen, että ilmoitetaan äh, sataprosenttisesti kuituyhdistelmä. Äh, Näin hän myös edellinen esittelijä sanoi edellisellä mandaattikaudella. Mutta olen samaa mieltä kanssasi näiden raaka-aineiden merkintöjen kanssa. Me olemme puhuneet kissoista, koirista, hylkeistä. Minusta on erittäin hyvä, että merkitään, jos tekstileissä on eläinperäisiä raaka-aineita. Minusta on hyvin vaikea tällä hetkellä vetää johtopäätöksiä siitä, minkälaisia merkintöjä me nyt tässä haluamme kuluttajille. Mutta tästä vaikutusten arvioinnista olen samaa mieltä ja toivon, että me saisimme jotain hyviä tuloksia. Yksi asia, mikä minun mielestäni on ratkaisevaa sosiaalidemokraattiselle ryhmälle, on se, että meidän täytyy varmistaa se, että kaikki ihmiset voivat lukea ja ymmärtää, mitä näissä merkeissä sanotaan, niin ettei tarvitse lähteä internetistä hakemaan lisätietoa siitä, mitä niissä teksteissä kaupungeissa on, joita ostaa. Mutta tämän voimme ottaa esiin seuraavalla kierroksella. Suurinta osin olemme samaa mieltä siitä, että pitää saada hyvää informaatiota ja meidän täytyy päättää, millä tavalla tätä harmonisoidaan Euroopan tasolla. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Charlemosa. Kiitos, Charlemosa. Ich äh, heb mich jetzt ab von den Shadows und den Berichten niin minä pidän tätä aika turhana tutkimuksena. Minä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vaikka nyt tässä suojataan kuluttajia, mutta että nämä eh, kuvat, joita nykyään on käytössä, tarjoavat ihan riittävästi tietoa ja olen aivan sitä vastaan, että tällaisia tietoja pitäisi etsiä internetistä, koska uskon, koska kun olen jossain ostoksilla tai äh, pistän vaatteita pesukoneeseen, niin pitäisi saman tien nähdä se tieto. Ja jos ei, niin sitten, jos minulla on liikaa tietoja, niin kyllä minun sakset kotota löytyy ja leikata pois nämä laput sitten. Ja kyllähän tällaisia äh, Tällaisia esimerkkejä löytyy mistä vain, mutta tuntuu siltä, että täällä on tyypillisiä miesmäisiä huomautuksia. Kyllä minä tiedän, mitä, tai minä haluan tietää, mitä minun pitää, mitä minun pitää pestä ja sitten kun minä olen ostoksilla, niin haluan nähdä jo siellä paikan päällä, mistä aineesta tämä vaate on tehty. Ja siinä mielessä on hyvin tärkeää, okei, okay, merkinnät ovat tärkeitä, mutta kun puhutaan nyt eläinperäisistä eh, tuotteista ja kissoista ja koirista, niille niillä mitään lisäarvoa tässä vaiheessa. Uh, thank you, Mrs. Ruler. Uh, Mrs. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitää muistaa tässä, aivan kuten herra Manders sanoi, että me yritämme tässä nyt yksinkertaistaa tuotemerkintöjä eikä lisätä siihen turhia. Me emme voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa lisätään kuluttajan kannalta täysin hyödytöntä tietoa. Tietysti meidän täytyy varmistaa, että välttämättömät tiedot ovat tässä lapussa. Pääkommenttini liittyvät äh, tarkistukseen 15. Siinähän on kaikista ristiriitaisimmat kohdat tältä, tällä hetkellä. Haluaisin välttää tässä nyt liikaa ö, määrävyyttä sen osalta, mitä me haluamme komission löytävän tässä tutkimuksessa. On on erittäin tärkeää, että tämä vaikutusarvio tehdään ja me tar- tarkastelemme näitä tuloksia niiden asioiden osalta, mitä haluaisimme muuttaa sen sijaan, että etukäteen kerrotaan, mitä me haluamme tässä tutkimuksessa tulevan esille. Meidän täytyy varmistaa, että emme liikaa ohjaa tässä komissiota ja että me myös kuuntelemme tässä niin kuluttajien toiveita kuin teollisuuttakin. Kiitos herra Arias. Ihan lyhyesti. ¿no? Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tuoda esille vain kaksi osaa. Puhumme Agenda 2020 ja digitaaliagendasta ja tämän kaikista vallankumouksellisin aika, jota me elämme tällä hetkellä Euroopassa. Mielestäni on erittäin tärkeää yksinkertaistaa asioita. Me, me voimme myös hyötyä uudesta teknologiasta siinä vaiheessa, kun tehdään näitä merkintöjä herra Mandersin esittelemä, äh, esittelemät ongelmat äh, ja tämä itse <laughs> vaatekappale, jota hän esitteli, niin tässä tuotemerkinnät vievät enemmän tilaa kuin itse vaate. On erittäin tärkeää, että äh, itse etiketissä on mahdollisimman vähän tietoa ja lisätietoa voi saada esimerkiksi internetin kautta. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitos kaikille nyt puhuneista. Nyt pyytäisin herra Giraon komissiosta puhumaan ja voisitteko myös vastata siihen herra Mandesin kysymykseen arvioinnista. Mitä olette sitä mieltä tästä arviointiosasta tätä ehdotusta? Thank you, Chairman. Uh, so, uh, to be brief. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Ensinnäkin tässä asetuksessa on kysymys olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Ja siinä kysymys ainoastaan näistä merkinnöistä ja kysymys on tekstiilituotteiden kuitujen koostumuksesta. Muut äh, tekstiilituotteisiin liittyvät asiat äh, ovat äh, vapaaehtoisella pohjalla eikä pakollisia. Mitä tulee sitten jatkotoimiin, niin tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen haluamme jatkaa tätä keskustelua kattaaksemme kaikki ne asiat, jotka täällä on mainittu. Voimme arvioida niitä yhdessä kuluttajien edustajien kanssa, yritysten edustajien kanssa, työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja sitten voisimme tehdä tällaisen vaikutusten arvioinnin, mikäli on tarvetta siihen. Ja sitten sen pohjalta luoda sitten toimenpiteitä, mikäli siihen on tarvetta. Mutta ensisijaisesti kaikki nämä kysymykset liittyen myös näihin eläinosiin. Me haluamme tehdä tämän arvion ensin ja sitten tämän arvion jälkeen esittelemme teille asiakirjan, jossa on otettu kaikki asiat esiin ja myös se, että onko tarve mennä eteenpäin vai pysähtyä tähän. Kiitos. Eli ymmärtääkseni sanotte siis, että haluatte tämän ehdotuksen perusteella jatkaa keskustelua ja ettekä ottaa mukaan herra Mandersin ehdotuksia tähän, ehdot- tähän. Näinkö te tarkoititte? Uh, thank you, Chairman. So this is what... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on meidän kantamme tarkoittain sitä, että meidän mielestämme olisin soveliasta, että tässä olisi tällainen pieni tarkistuslauseke, jossa pyydetään mietinnössä jotain muita mahdollisuuksia merkintöihin. Mutta tuntuu siltä, että se olisi liian laaja ottaa nyt kaikki nämä yksityiskohdat mukaan. Uh, um, Kiitos. Tiedän, että täällä on puheenjohtajan edustaja paikalla. En tiedä, onko teillä jotain lisättävää tähän. Uh, Herra Crespo sanoi jotain tähän lisää vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt vain todeta, että neuvostossa me olemme lähestulkoon saattaneet loppuun tekstimme. Ja vaikka tässä nyt onkin joitakin parlamentaarisia varauksia ja sitten tämä tutkimus, joka toivottavasti tässä hyvin nopeasti selviä. Me olemme sulla mielenkiinnolla seuranneet täällä käytyviä keskusteluja eri toten tämän teidän pyytämänne tutkimuksen johtopäätöksiä. Olemme seuranneet ja on hyvä, että tutkijat ovat tässä päätyneet samantyyppisiin johtopäätöksiin kuin neuvostokin. Me toivomme, että tämä keskustelu kuitukysymyksestä, no tämä varmaankin siirretään myöhemmäksi. Odotellaan tässä komission vaikutusarviota, eli keskustelu siirtyy myöhemmäksi. Ja tämä varmaankin mahdollistaa sen, että nämä parannukset, joita tähän tekstiin esitetään, astuisivat voimaan mahdollisimman pian. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden ja kaikkien kanssa niin, että päästäisiin asiasta yhteisymmärrykseen mahdollisimman pikaisesti. Uh, thank you very much indeed, Mr. Kiitos, herra No niin, Tuan Manders, mikä on teidän johtopäätöksenne tästä? Ehkä meidän pitää keskustella sitten aika rajoista ja määräajoista tarkistuksia silmällä pitäen. Well, heard... Kiitos. Kuunneltuani nyt tätä keskustelua, paitsi Haide, niin kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että tarvitsemme yksinkertaistettuja merkintöjä, tarvitsemme enemmän eurooppalaista standardisointia ja myös mitä komission edustaja sanoi, se on tavoite eikä niin, että me nyt sen muutamme, vaan että me tarvitsemme tämän asetuksen mahdollisimman nopeasti niin, että me sitten saamme myös tutkimuksia ja vaikutusten arvioita, joiden avulla me voimme sitten miettiä, millä tavalla yksinkertaistaa tätä informaatiota ja se, että näissä merkinnöissä on vain ja ainoastaan se tarvittava informaatio. Komissio sanoi, että he kykenevät tämän hoitamaan. Se on myös hyvä uutinen ja ihan varmasti ratkaisu löytyy lopuksi. Aikataulusta sen te tiedätte. Tarkistusten määräaika. Niin, määräaika tarkistuksille 19. maaliskuuta, eli se on tällä viikolla. Ja sen jälkeen sitten tutkitaan 7. huhtikuuta näitä tarkistuksia, 7. ja 8. Siinä on itse asiassa nyt sitten vain kolme päivää aikaa tarkistuksille. En tiedä, sit, jos tämä kaikille varjoesittelyillekin sopii, niin kyllä tämä aikataulu voidaan pitää. Right, so the deadline... Hyvä. Eli tarkistusten jättämisen määräaika varjoesittelijöille 19. maaliskuuta kello 12. Ja sitten äh, tarkistuksia, tarkistusta keskustellaan 7. päivää 8. päivää äänestetään. Kiitos esittelijälle. Mennään eteenpäin seuraavaan kohtaan. On suuri ilo äh, esitellä äh, komission toinen varapuheenjohtaja ja komission jäsen jonka vastuualueena ovat oikeusasiat ja paljon muutakin. Mutta meille mielenkiintoinen, nimittäin markkinointi ja, ja, ja kuluttajalainsäädäntö. Vivian Reddin, joka ei ole suinkaan vieras meille, koska hän on täällä vanha tuttu käynyt aikaisemminkin. Ja aikaisemmin ollut komissaarina informaatio- tai tietoyhteiskunnan alalla ja, ja, ja sitä ennenkin jo komissiossa. Joten suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Vivian ja ensi kertaa tässä uudessa roolissanne. Ja on hyvä, että keskustelemme yhdessä tästä asiasta. Me olimme eilen yhdessä Madridissa ja varmasti äh, teillä on jotain hyvin mielenkiintoista sanottavaa. Mielelläni annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen sitten keskustelemme kollegoiden kanssa ja aloitamme sitten EPP-ryhmän koordinaattorin kanssa. Komissaari Redini, olkaa hyvä. Well, thank you, Malcolm, and, um, thank you. Kiitokset Malcolm ja kiitoksia siitä, että olette kutsuneet minut tänne valiokuntaan. Ne, jotka minut tuntevat, tietävät, että olen aina poliittisessa elämässäni ollut hyvin lähellä kuluttajia No Malcolm tietää sen, koska me olemme yhdessä tehneet työtä televiestintäalalla, jotta me saisimme enemmän oikeuksia, enemmän tietoa ja paremman suojelun kuluttajille. Ja olen aina ollut onnekas, koska Euroopan parlamentti on minua täysin tukenut minua näissä asioissa ja toivottavasti samassa hengessä teemme työtä myös kuluttajaoikeusdirektiivin osalta. Se on on tarpeen todellakin nyt saavuttaa läpimurto tämän merkittävän lainsäädännön kohdalla. Tässä käydään vakavia keskusteluja, joihin liittyy ristiriitoja. Kukosin ajan on näitä keskusteluja käyty niin neuvostossa kuin parlamentissakin. Ja olen ymmärtänyt, ymmärtänyt, että te haluatte varmistaa sen, että ymmärrätte kaikki ne vaikutukset, joita tällä tekstillä on kuluttajien elämiin elämän ja teidän vuoropuhelunne kansallisten parlamenttien kanssa menee myös tähän suuntaan, niin on äärimmäisen tähdellistä, että tätä vuoropuhelua entisestään vahvistetaan. Ennen kaikkea kriisin aikoina meidän täytyy vahvistaa kuluttajien luottamuksen tunnetta rajat ylittävässä kaupankäynnissä luottamusta siihen, että heidän oikeuksiensa suojataan. Muuten he rajoittavat ostointoansa, eikä Eurooppa tätä tarvitse. Ja tämä on huono juttu myös liike-elämälle. Tämän vuoksihan teksti, joka teillä nyt on käsittelyssä, on tahallisesti hyvin kunnianhimoinen. Me kaikki olemme täällä yhtä mieltä siitä, että minimi harmonisointi olemassa olevan kuluttajasuojadirektiivin osalta ei lähestulkoon riitä todellisten ö, yhtenäismarkkinoiden luomiseksi liike-elämälle ja kuluttajille. Tiedän myös, että me kaikki haluamme näitä 500 miljoonan mahdollisen kuluttajan yhteismarkkinoita ja niiden hyvää toimivuutta. Ja kaikki te tiedätte myös, että mitä tulee internet maailmaan, niin sielläpä tuleekin markkinoille esteet vastaan. Tutkimus, jonka komissio toteutti, osoittaa, että 61 prosenttia rajat ylittävistä toimista, niitä ei saateta loppuun, koska ö, verkkokaupat eivät toimita tuotteita ö, tiettyihin maihin. Täällä kollegani on Luxemburgista ja hän tietää ongelmat, joita meillä on. Meillähän ei ole mitään muuta kuin rajoja ympärillämme. Pikku sormea kun heilattaa, niin ollaan rajan ylimenossa. Mutta toinen tutkimus osoittaa, että vain 12 prosenttia EUn verkon käyttäjistä tuntee olonsa turvalliseksi tehdessään ostoksia verkossa. Eikä tämä liity edes rajat ylittävään verkonkäyntiin, vaan ihan maan sisäiseen verkkoshoppaukseen. Vain 7 prosenttia ihmisestä käyttää verkkoa internettiostoksinsa, koska luottamuspulaa on. Ja tässä me menetämme tulotasolla miljardin. Jos meillä olisi yhtenäismarkkinat online-maailmassakin, niin tämän verran tulisi lisää tuloja tässä. Ja tämä on se linkki, joka liittyy tähän kriisikysymykseen. Onko meillä varaa todella missata nyt nämä mahdollisuudet? Mielestäni ei. Millä tavalla me sitten rakennamme näitä sisämarkkinoita? Turvaudummeko me täysin? yhdenmukaistamiseen. Yhdet ainoat kuluttajaoikeussäännöt helpottaisivat esimerkiksi pk-yrityksille sitä, että ne voisivat tarjota palveluja ja tuotteitaan kaikille. Ja tämä vahvistaisi myös yritysten luottamusta, ne uskaltaisivat lähteä rajat ylittävään toimintaan. Komission mielestä tämä olisi helpompaa, koska silloin esimerkiksi me voisimme toteuttaa yleiseurooppalaisen tietokampanjan kuluttajien oikeuksista. Tällä hetkellä se on vaikeaa, koska oikeudet ovat hyvin pirstaloituneet. Ja kuluttajat, jotka tuntevat oikeutensa, heidän on helpompi osoittaa luottamusta ja tehdä ostoksia rajat ylittävästi. Kaikista näistä syistä johtuen me tarvitsemme kuluttajaoikeusdirektiivin, joka on nimensä veroinen. Ja korkea kuluttajasuoja taso täytyy löytyä tästä tekstistä. Löytyykö se sieltä? Elekielellä ei. Kyllä minä ymmärrän. Minä ymmärrän ne huolet, joita Euroopan parlamentilla on. Ja mitä jäsenvaltioillakin on. Oikein hyvin olen ymmärtänyt sen, että täysharmonisointi tarkoittaisi joidenkin jäsenvaltioiden kannalta sitä, että kuluttajaoikeudet heikentyisivät verrattuna tämänpäiväiseen, tämänhetkiseen tasoon. Ja tätähän nyt on kovin vaikea selittää. Millä tavalla nyt voi eurooppalaiselle kuluttajalle selittää, että me tässä laadimme direktiivin kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi ja direktiivin voimanastumisen jälkeen heillä on vähemmän oikeuksia. Kyllä, minä ymmärrän tämän huolen aiheen ja minä tulen myös puuttumaan tähän. No millä tavalla siihen nyt sitten puututaan? helpoin ratkaisu olisi sanoa, että kaikille lisäoikeuksia. No, en ole varma siitä, että kaikki jäsenvaltiot olisivat sitä mieltä, että tämä on oikein hyvä juttu. Mutta on aivan selvää, että kaikkien asioiden osalta oikea suojan tasoa ei löydy tämänhetkisessä tekstissä – joten olen valmis tekemään tässä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa niin, että voimme tarkistella sitä, millä tavalla me voimme parantaa tätä asiaa. Olen tutkinut esittelijänne Andreas Schwabin työasiakirjaa ja hän osoittaa, hän osoittaa tässä työasiakirjassa, että parlamentti hyvin luovasti etsii tasapainoista tietä eteenpäin. Ja täytyy miettiä nyt sitten komission vuoden 2008 harmonisointiehdotusta, onko se riittävän kohdennettu niiden ongelmien osalta, jotka me haluamme ratkaista. Ja me haluamme ratkaista yhtenäismarkkinaan, markkinoihin liittyvät ongelmat. No, tämän tyyppisessä asiakokonaisuudessa meidän täytyy etsiä kaikista käytännönläheisempiä ratkaisuja. Ja tämähän pitää sisällään myös sen, että hyvin vakavasti pohditaan kohdennetumpaa harmonisointia. Yksi mahdollisuus saattaisi olla se, että mentäisin etäsopimusten osalta täysin harmonisoituihin sääntöihin ja sitten tällaisissa face-to-face-sopimuksissa olisi eroavaisuutta. Eli täysin harmonisoidut säännöt online-maailmassa, voisiko tämä nyt sitten ö, viedä kohti sitä, että päästäisiin samaan offline kaupankäynnissä myöhemmin? Hyvin nopeasti nyt kävisin läpi tämän ehdotuksen tärkeimmät seikat niin, että voimme miettiä, millä tavalla tässä nyt voidaan mennä eteenpäin. Tässä on viisi tärkeintä aluetta. Ne eivät ole kaikki yhtä hankalia. Ensinnäkin määritelmät. Tiedän, että olette paljon tehneet työtä asian osalta. Tiedän, että neuvostokin on paljon työstänyt tätä niin, että voitaisiin saada aikaiseksi johdonmukaisia sääntöjä. Ja olen hyvin luottavainen sen suhteen, että tämän asian osalta me voimme hyvin edistyä. Ja uskon, että tässä meidän pitäisi ja me voimme varmistaa kaikkien määritelmien täyden yhdenmukaistamisen. Tämä olisi, tämä on varmasti koko jutun helpoin osa. Jotkut puoltavat tällaista vastavuoroista tunnustamislauseketta. No minulla on tässä nyt omat epäilykseni, koska vastavuoroinen tunnustaminen, se saattaa olla ratkaisu liike-elämälle, mutta se saattaa sitten siirtää epävarmuutta kuluttajien harteille. Eksyvätkö he tällaisen sääntöviidakkoon ja me emme halua tälle tielle lähteä. Joten Muistakaa, että minulla on tämän asian osalta suuria epäilyksiä. Toiseksikin meidän täytyy ö, miettiä, mitä tehdään sopimusta edeltävien tietojen kanssa. Tämä on hankala juttu, koska joillakin, joissakin jäsenvaltioissa on hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä tietyillä aloilla, esimerkiksi terveysaloilla ja niin edelleen. Ja tämä, näihin, tämä ehdotus voi vahvasti vaikuttaa. Tämä on myös ala, jossa meidän täytyy olla hyvin käytännön läheisiä. Meidän täytyisi keskittyä niihin toimiin, joilla on vahva yhtenäismarkkinaulottuvuus, mutta pitäen kiinni minimiharmonisointi lähestymistavasta face-to-face sopimusten kanssa. Sitten suoramyynti ja etämyynti. Tässä meidän täytyy mennä eteenpäin, jos me haluamme sähköistä kaupankäyntiä vielä edistää. Ja suurin osa hallituksista on yhtä mieltä siitä, että edistystä täytyy saavuttaa, jotta voidaan yhtenäismarkkinoita kehittää, joten meidän täytyy harmonisoida erityissääntöjä niin, että etämyynti tarjoajat voivat ylittää rajoja Minähän tuossa johdantoni alussa sanoin, että valitettavasti tällä hetkellä tutkimusten mukaan ei tällä tavalla ole. Esimerkiksi Euroopan unionin säännöt ehdotetusta 40 päivän mietintäajasta. Tämä antaa suoramyyjille ja etämyyjille oikeusvarmuutta yksinkertaistetusta rajat ylittävästä kaupasta. Sitten tämä hankala alue myyntisopimuksista. Kenties tässä pitäisi tehdä jonkinlainen erottelu. Jotta luodaan nyt sitten reilu pelikenttä, niin meillä täytyy olla säännöt tuotteiden toimituksesta online-myynnissä ja kysymyksessä siitä, kene, kuka kantaa riskin. Toimitussäännöt ovat hyvin erilaisia eri maissa. Otetaan nyt vaikka Saksa silloin myyjällä on vastuu esimerkiksi tuotteen katoamisesta, e, kunnes tuote on kuluttajan käsissä. Italiassa taas riskin kantaa kuluttaja siitä hetkestä lähtien, kun hän on sopimuksen allekirjoittanut. Joten on hyvin hankala nyt toimia näissä hyvin ristiriitaisten, näiden ristiriitaisten sääntöjen puitteissa. Mistä löytyy se kultainen keskitie? Samalla meillä täytyy myös olla sääntöjä kuluttajien ähm, oikeudellisista vakuuksista ja mahdollisuuksista saada oikeutta tässä. Tämähän ei ole kansallisen lainsäädäntöön pohjalta aina selvää. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kuluttajalla oikeus hylätä tuote. Ranskassa kuluttajalla on takuu piilovirheitä vastaan Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä. Niitä on paljon enemmänkin. En tiedä, olisiko täys yhdenmukaistaminen tässä ähm, täysin realistista. Tämä on jälleen sellainen alue, jossa pikemminkin hakisin erottelua niiden sopimusten osalta, joissa on vahva yhteismarkkinaulottuvuus verrattuna sitten näihin face-to-face-sopimuksiin. Ja ehdottaisin tätä, jotta neuvottelut voisivat mennä eteenpäin. Ja sitten lopuksi vielä nämä epäreilut sopimusehdot. Jos me valitsisimme yhtenäisen EU-laajuisen lausekkeen tästä, niin tämä ei vaikeuttaisi sitä tärkeää roolia, joka kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla on epäröilyjen sopimusten tutkimuksessa. EU-sääntöjen Tarkoituksena on, että kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet seuraavat samoja standardeja tällaisten lausekkeiden tarkastelussa. Tällaiset säännöt eivät kuitenkaan vaikuttaisi näiden tahojen valtuuksiin puuttua näihin asioihin yksittäisten sopimusten osalta, joten kenties tässä asiassa pitäisi mennä kohti täysharmonisointia. Haastavampi kysymys tässä nyt on se, jos on näitä sopimusehtoja, joita pidetään laittomina, koska tätähän ei voisi sitten lisätä kansallisella tasolla. Yksi vaihtoehto tässä on se, että pohditaan sellaista mahdollisuutta, että on vain etäsopimuksia varten tällainen suljettu luettelo laittomista sopimusehdoista ja sitten tässä ollaan joustavampia face-to-face -face sopimusten kanssa. No puheenjohtaja. Tässä on ehdotukseni. Ei-kirjallinen ehdotus vielä komission. Kirjallinen ehdotus teillä on siellä käsissänne. Tämä on ehdotus nyt komission jäseneltänne jäseneltäne, jotta päästään tästä umpikujasta pois ja jotta kaksi lainsäätäjää nyt saadaan tekemään jälleen tässä työtä yhdessä niin, että löydetään sellaisia ratkaisuja, jotka palvelisivat niin liike-elämää kuin kuluttajiakin. Olen vakuuttunut siitä, että nämä kaksi eivät ole mitenkään keskenään ristiriidassa. Jos me loppuneuvotteluista pääsemme ulos hyvän tekstin kerran, niin tämä kyllä palvelee molempien etua. Joten olen valmis todella auttamaan niin, että voimme tätä käsiteltävää tekstiä parantaa. Well, Vivian, thank you. Kiitos Vivian näistä selkeistä ajatuksista ja tulevista suuntaviivoista, joiden suuntaan meidän pitäisi eh, edetä. Katsotaan nyt sitten, mitä kollegoilla on sanottavaa. Nyt ehdotan, koska olet täällä kai puoli kuuteen saakka, vai miten se oli, kerkä aikaa kyllä nyt on keskustelua silmällä pidetään. Otetaan kolmen kysymyksen ryhmiä ja, ja, ja saadaan tällä tavalla keskustelua aikaan. Listalla on nyt viisi varjo Schwarz, Gebhard Rochford, Rova Tyrönen ja Filidis ja Rova Chaldemosa Bosoi, Correa Campos, Styler, Van Jör and Rapti ja Rova Rula. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä, Reilias? No kaikki itse asiassa, siltä näyttää. Joten otetaan kolmen kysymyksen ryhmissä. Hyvin tiiviit kysymykset, terävät kysymykset, niin saadaan hyvää dialogia aikaa komissaarin kanssa. Herra Schwab, Gebhard ja Rosford, ensimmäinen osa. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, varapuheenjohtaja EPPn nimissä haluaisin sanoa, että arvostamme kovasti sitä, että te näin nopeasti ja kiireellisesti tässä vaikeassa direktiiviasiassa äh, olette paneutuneet asiaan ja arvostamme, että te pyritte siihen, että me saamme tähän reilun tasapainon kuluttajien ja, ja tuottajien kesken, samoin kuin myös sisämarkkinoiden kesken, niin että, jäsen, että kansalaisemme voivat hyödyntää sisämarkkinoita. Minua ilahduttaa jo se, mitä te eilen Madridissa sanoitte, sen, että monissa kohdissa me tuomme parannuksia sisämarkkinoilla kuluttajille ja olen tässä valiokunnassa useaan kertaan tehnyt selväksi sen, että minä esittelijänä en tule hyväksymään direktiiviä, joka rajaa kuluttajien kuluttajaoikeuksia. Siksi olen kiitollinen siitä, että tekin tuette tätä tavoitetta. Minusta on todella tärkeää, että me hyödynnämme myös Lissabonin sopimusta, jonka mukaan Euroopan parlamentti on nyt mukana lainsäädäntötyössä ja että yhdessä parlamentti ja komissio pyrkivät laatimaan sellaisen ehdotuksen, jonka sitten myös neuvosto kykenee hyväksymään. Ja uskon, että on paljon asioita, joissa meidän täytyy hieman miettiä, millä tavalla me saisimme osapuolet vahvemmin mukaan. Te mainitte esimerkiksi luvun viisi ja näitä eri vaihtoehtoja miten siihen voitaisiin osallistua. Onhan mahdollista, että kuluttajaorganisaatiot ja myös pienyrittäjien järjestöt näkevät tavallaan vaaran siinä, että saadaan aikaan eh, unionin laajuinen yhdentäminen. Kyllä te tiedätte, mistä nyt on kysymys. Eh, mutta että tämä tällainen yhdentyminen tavallaan johtaisi liian vähäiseen eh, joustavuuteen. Sen vuoksi minusta meidän pitäisi nyt enemmän äh, keskittyä myös siihen, että kuluttajaorganisaatiot ja yrittäjät äh, saataisiin paremmin mukaan tähän ja ilmoittamaan nopeammin, mikäli syntyy uusia negatiivisia asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi kuluttajiin tai yrittäjiin, niin että Euroopan äh, unioni kuulisi ja nopeasti kykenisi reagoimaan yhteiskunnan ääniin ja tähän tulen tekemään ehdotuksia ja toivon, että te voisitte tätä tukea. Toinen asia, josta te puhuitte, liittyy kysymykseen siitä, että eh, erotetaan offline- ja online-kauppa. Eh, Minusta se on hyvä, että te olette näin joustava ja olette valmis eh, käymään uusia keskusteluita. Varoittaisin kuitenkin ottaen huomioon Madridinkin keskustelut, varoittaisin sitä, että sanotaan, että monet kuluttajat näkevät tässä vaaroja sen vuoksi, että luonnollisesti kuluttajan päätös, että nyt teen online-ostoksia ja sitten seuraavaksi teen face-to-face-ostoksia, ei se nyt ole niin yksinkertaista, koskapa esimerkiksi tässä kasvokkain tehtävissä ostoksissa myös esimerkiksi kehonkieli vaikuttaa. No, sitten näistä riskeistä, joita liittyy kuluttajiin. Se liittyy myös aikoinaan postipalveludirektiiviin. Minusta meidän täytyy pyrkiä tässä tukemaan kuluttajaa ja odotan jatkokeskusteluita. Minä tulen tekemään kaikkeni, että me pääsemme hyvään lopputulokseen. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos, Rosvarova Gebhardova. Vielen Dank, Kiitos Rova Redingille siitä, että hän on tullut meille vastaamaan kysymyksiin tämän tärkeän ehdotuksen osalta. Minä jo kyselinkin, että mitä te aiotte ehdottaa tänään, koska kun kuuntelin teitä, niin, niin sanoitte myös, että minä haluan täyttää yhdenmukaistamista. Ja siinä minä ryhdyin epäileväksi, eihän näin voi olla. Ja sen takia pidän tärkeänä sitä, että sen jälkeen mitä olette roamingissa ja muualla tehneet, että teillä olisi nyt sitten kuluttajien suojaa kohtaan myös sympatiaa. Ja se, mitä sanoitte Luxemburgista, niin sen jälkeen halusin kysyä, että koska kaupat eivät halua toimittaa rajan toiselle puolelle ja silloin kuluttajien pitää, pitää luopua joistakin oikeuksista. Te olitte itse, itse sanoneet, että näin on ja onko tämä nyt sitten aivan aito niin kuin perääntyminen kuluttajien osalta, koska on olemassa myös ehdotus, jota, jonka komissio on tehnyt, joka meillä pöydällä on, jonka vaikutuksena olisi selkeästikin se, että kuluttajien oikeudet loppujen lopuksi heikkenevät. Ja, ja sitähän me emme tietenkään halua saada aikaan. Ja te olette sanoneet, että tämä ehdotus teidänkin kannalta täytyy vielä muut, sen pitää muuttua aika paljonkin. Ja nyt sitten kysymys, miten onko komissio nyt sitten valmis tekemään tai vetämään pois tämän tekstiehdotuksen ja tekemään jonkun järkevämmän ehdotuksen pöydälle, jotta meillä olisi selkeä pohja työllemme, eikä nyt sitten sellainen äh, ehdotus, jota pitää jatkuvasti äh, uudelleen viilata ja parantaa ja, ja jossa osoittaa osoittautuu, että komissio ole ihan kaikkea ajatellut. Ja te itsekin olette osin näistä kysymyksistä vastanneet kieltäväksi ja senpä takia minusta vähän täytyy sanoa, että tämä ei kaiken kaikkiaan ole hyvä pohja jatkotyölle. Ja kysymys, johon tosiaan haluaisin vastauksen artikla 4, jossa määritellään tämä täysimääräinen yhdenmukaistaminen, jossa on sellaisia jäsenvaltioita, joiden oikeudet ovat nyt pidemmällä kuin mitä lainsäädäntö edellyttää, ja jossa ei sitten enää voitaisi mennä eteenpäin. Ja tätä emme voi hyväksyä. Ja tämä periaate, onko se teidän mielestänne muutettava? Ja senpä takia, ettei näissä artikloissa viitata siihen, että oikeuksia heikennetään, vaan sitä, että kuluttajaa täysimääräisesti suojellaan myös siinä Euroopan unionin laajenemisvaiheessa, kun nyt olemme näitä oikeuksia käsittelemässä. Että jos näin on, niin silloin sosiaalidemokraatit voivat tukea teidän ehdotustanne. Ja silloin minun käsittääkseni tämä teksti järkevöityisi huomattavasti. Kiitos. thank you very much. Uh, very... Kiitos, selkeä sanoma. Ja herra Rosvo seuraavaksi. Niin, kiitos. On ilo todeta tänään, että teidän suullanne komissio nyt osoittaa tiettyä luovuutta. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, joka on jo kuukausia ollut hyvinkin levällään. Ja nyt te tuotte uusia tekijöitä ja uusia ehdotuksia, joilla parannettaisiin tätä ehdotusta. Ja uskon, että äh, tämä hieman on nyt tasapainottanut tätä aikaisempaa lähestymistapaa liittyen äh, täysimääräiseen yhdenmukaistamiseen. Ja uskon, että se ero, jota ehdotatte, on hyvin tärkeä lähestymistapa. Tässä puhutaan perinteisesti etämyynnistä, jota tänä päivänä on hyvin usein merkko, verkkomyyntiä, mutta voi olla muitakin myyntitapoja, puhelinmyynti tai, tai postimyynti tai joku muu. Ja, ja, ja se on sitten tehtävä ero tämän suoramyynnin ja, ja, ja kasvokkain tapahtuvan myynnin välillä. Ja jos oikein teidän logiikkanne seuraa, niin tähän liittyy hyvinkin paljon suoramyynnin ja kasvokkain tapahtuvan myynnin osalta, koska tässäkin yhteydessä kuluttaja pitää suojata, koska hyvin usein ollaan sitä mieltä, että kuluttaja on heikommassa asemassa varsinkin silloin, kun hän on myyjän kanssa kasvokkain kuin silloin, kun hän on verkkomyynnissä. Joten kasvokkain tapahtuvassa tilanteessa kuluttaja on vielä heikommilla. Ja senpä takia on hyvin tärkeä, että kun tässä viitataan toisaalta verkkomyyntiin ja online-myyntiin ja sisämarkkinoiden laajentumiseen, en ole ihan varma, että nämä 100 miljardia euroa, jotka tässä on menetetty, että ne olisivat hieman liiotteluluku. Emme me tätä lukua halua arvioida, mutta kuitenkin on ihan selvää, että kasvokkainmyynnissä on aika vähän yrityksiä, jotka ovat mitenkään eri maissa standardisoineet myyntitapahtumiaan. Vaikka verkkokaupassa näin kyllä on tehty eri maiden välillä. Joku Port portugalilainen myyjä, joka myy esimerkiksi irlantilaiselle kuluttajalle tavaraa, ehkä joutuisi hieman muuttamaan käyttäytymistään. Mutta sitten toinen kohta, jos, vaikka tämä on hyvin mielenkiintoinen, niin se ei kuitenkaan kaikkia ongelmia ratkaise, koska koko tämmöinen lista liittyen kysymyksiin, joista monet ovat hyvin relevantisti tuoneet esille tässä mietinnössä, jonka herra Schwab on, on meille toimittanut ja, ja, ja jonka olen lukenut, niin kuitenkin on ihan selvää, että kaikkia tämä ei tosiaan säätele ja ratkaise. Ja sen takia on vielä paljon työtä tehtävä vaikka olisitte sitä mieltä, että keskitytään tähän maksimaaliharmonisointiin verkkokaupan alalla. Mutta tässä on paljon vielä tehtävä työtä, esimerkiksi mitkä ovat erityispiirteet tiettyjen tuotteiden myynnissä ja miten ilmaistaan sitten nämä oikeudet kuluttajille, onko, onko olemassa jotakin oikeuksia, jotka tulee erityisten sopimusmallien kautta. Ja senpä takia tämä erotus, jonka te, tai ero, jonka te teette, on ikään kuin tämmöinen taikasana ja, ja, ja, ja kaiken kattava ratkaisu, joka kuitenkaan minun mielestäni näin ole. Schwabinkin mietinnössä käyttämä selkeästi ilmi, että luku luvulta. Tässä pyydetään aina vain lisää vaikutusten arviointia, vaikutusten arviointia komissiosta. Ja senpä takia vielä on paljon tehtävää. Olen hyvä, on hyvä, että me, me keskustelemme tästä yhdestä ja, ja uskon, että rova komissaari viittasi useankin otteeseen pragmatiikkaan, joka on hyvä lähestymistapa. Ja ehkä tässä voitaisiin sanoa, että se tapa, jolla nämä kaksi eri väylää, dynamiikka, dynamismi yrityksille ja sitten toisaalta luottamus kuluttajien, kuluttajille, niin näiden kahden eteenpäin vieminen yhdessä on mielenkiintoista paitsi politiikan kannalta ja, ja, ja sen kannalta, että saadaan aikaan tasapaino sen osalta, että toisaalta suojataan yhtä lailla kuluttajia, ja kuin koitetaan rohkaista yrittäjiä dynaamiseen toimintaan. Ja mielestäni nämä asiat on hyvä pitää uudessakin ehdotuksessa mukana. Kiitos. Nyt ehkä sitten näihin kolmeen kysymykseen annan puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Niin yleisesti ottaen tärkeää on se, että komissio ei nyt aja tekstiään eteenpäin hinnalla millä hyvänsä. Koska jos nyt sitten uudestaan lähdettäisiin tyhjältä pöydältä, niin se olisi ehkä hieman liikaa, varsinkin kun ajatellaan neuvostoa ja myös parlamenttia, niin täällähän on paljon tehty jo työtä. Ja senpä takia, kun puhuin näistä ajatuksistani artikloita silmällä pitää, niin sanoin, että komissio on joustava. Ja komissio seuraa, mitä tapahtuu neuvostossa ja parlamentissa avoimin mielin. Eikä komissio heti ole vastaan sellaisia ehdotuksia, jotka menevät komission alkuperäistekstiä vastaan. Mutta jotta emme nyt sitten toistaisi sellaista harjoitusta, joka ei ole missään mielessä helppo. Kyllähän tämä perustekstikin on peräisin vuodelta 2008 ja nyt ollaan vuodessa 2010. Niin, niin että käsittääkseni meidän pitää nyt tällä hetkellä luottaa lainsäätäjään. Ja sen jälkeen nöyrästi komissiossakin katsoa, ennen toista käsittelyä, mitä ehdotuksia uudeksi tekstiksi on tullut. Mutta haluaisin todella, että sekä jäsenvaltiot että parlamentti että luonnollisesti myös sidosryhmät toisivat selkeästi esille omat kantansa ja omat ehdotuksensa. Ihan teksti, tekstiehdotukset. Ja minä johdannoksi sanoin, että minä en oikeastaan voi edes kuvitella sitä, että olisi olemassa jonkinlainen teksti, jolla suojellaan kuluttajia, mutta, joka tosiasiassa tähän ei pääse tai se teksti ei, ei tähtää siihen, joka, pitäisikö meidän sitten joka kerta poistaa tämä täysimääräinen yhdenmukaistaminen tekstistä? No en ole ihan varma, koska se missä tämä yhdenmukaistaminen on meille hyödyksi, niin siellä se kannattaa säilyttää ja se sitten siellä missä taas se on kuluttajien vastaista, niin siellä se yhdenmukaistaminen pitäisi poistaa. Joten tämä ei ole mikään ideologinen kysymys, vaan lähinnä pragmaattinen ratkaisujen etsintätapa. Luonnollisesti ihannetapaus olisi se, että meillä olisi täysimääräinen yhdenmukaistaminen ihan enim, enimmillään, eli kaikista maksimissaan. Minä en kuitenkaan usko, että se, se hyväksyttäisiin parlamentissa tai neuvostossa. Joten kyllä siellä nyt, ja me tarvitsemme neuvoston ja parlamentin hyväksynnän tälle tekstille. Ja minä rehellisenä välittäjänä, honest broker tässä vaiheessa, voisin yrittää viedä näitä ehdotuksia oikeaan suuntaan. Ja jos lainsäädäntä, lainsäätäjä pyytää ehdottamaan toista käsittelyä varten uutta tekstiä, niin sitten näin tehdään. Tällä hetkellä nämä vaikutusten vaikutusten arvioinnit. Herra Rosforhan sanoi, että herra Schwab haluaa lisää vaikutusten arviointia, eikö niin? Ettekö tänään juuri sanonut? Solte. Mikäli se olisi välttämätöntä, mutta en minä halua tehdä tässä nyt tällaisia vaikutusten arviointitutkimuksia, koska sehän vain pidentäisi tätä ja olisiko se nyt niin hauskaa, epäilen. Ja se veisi meiltä todella paljon aikaa. Mikäli se sitten kuitenkin olisi välttämätöntä, en tulisi sitä sitten vastustamaan, mutta periaatteessa uskon, että useimmathan tietävät kuitenkin, mistä tässä on kysymys. Ja mikäli tässä ei ole kysymys mistään vallankumouksellisista ehdotuksista, niin minä todellakin pyytäisin, että luovuttaisiin näistä vaikutusten arviointitutkimuksista. Puhuisin ennemminkin sen puolesta, että saataisiin konkreettisia ehdotuksia, joita sitten testattaisiin ja tarkasteltaisiin, millä tavalla sitten sidosryhmät niihin vastaavat, koska me tarvitsemme tasapainoa tällaisessa direktiivissä kuluttajan etujen ja yritysten etujen, talouden etujen kesken. Molempienhan täytyy olla tasapainossa, vaikkakin tässä on kysymys kuluttajasuojadirektiivistä – mutta talouden ja yrittäjien ja erityisesti PK-yrittäjien luottamus on välttämätöntä. Ja kuluttaja ei tule olla, kuluttajan asema ei tule muuttua epävarmaksi sisämarkkinoilla päinvastoin. Välillä tämä on hieman monimutkaista, mutta pyrimme tähän. Ja siinä haluaisin sanoa hyvin selkeästi, että, että meidän tulee mennä tavallaan kohta kohdalta eteenpäin näissä ongelmissa. Ja se, mitä minä en nyt oikein ymmärtänyt tässä, oli se, mitä herra Schwab sanoi, että kun meillä on direktiivi ja se informaatio, jota me saamme kuluttajilta ja yrityksiltä, miten me sitten voisimme muuttaa tätä. Tämä vaikuttaa nyt hieman monimutkaiselta. Jos kerran on tehty päätös, niin silloin se päätös pysyy. Ja silloinhan se on toimeenpantava kansallisessa lainsäädännössä. Se, että miten siihen sitten saataisiin joustoa. Se on aika epätavallista, mutta ehkäpä tähän sitten löytyisi jonkinnäköinen mielenkiintoinen keino. En usko, että niin on koskaan aiemmin tehty, mutta olisi ihan mielenkiintoista keskustella siitä, voitaisiinko löytää jonkin näköinen tällainen keino, joka saataisiin sitten tähän leivottua mukaan. Se olisi ihan uusi asia sekä eurooppalaiselle että kansalliselle lainsäädännölle thank you very much. There's another challenge. Kiitos, no niin, uusi haaste esittelijälle. Sitten meillä on herra, tai Rova Turunen ja herra Chantafilti ja, ja Rova Mose. Nämä kolme seuraavaksi. Kiitoksia erittäin mielenkiintoista, mielenkiintoista puheestanne tänään. Se oli oikein raikas tuulahdus. Se on jälleen merkki siitä, että tämä direktiivi on hyvin hankala, ja tämä parlamentti, samoin kuin neuvosto ja kuluttajajärjestöt ja myös yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet paljon kritiikkiä ehdotusta kohtaan. Me olemme kaikki tietoisia siitä. Me ja he kaikki viittaamme siihen, että tässä alennetaan kuluttajien suojelua. Tekin mainitsitte tämän, ei tätä voi tehdä. Ja samoin viitataan myös direktiiviin liittyvään oikeudelliseen epävarmuuteen. Tänä päivänä annoitte meille hieman uusia tulevaisuuden näkymiä ja olen hyvin iloinen siitä. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä halukkuudestanne luopua tästä mekaanisesta täysharmonisointilähestymistavasta, jota komissio tähän asti on meille esittänyt. Olen hyvin iloinen siitä. Toiseksikin täytyy olla paljon selvempi siitä, selvemmillä vesillä sen osalta, mitä voidaan harmonisoida, mitä ei. Ja te annoitte tässä hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Minulla on muutama kysymys sen jälkeen, kun nyt teitä olen kuunnellut. Ensinnäkin, jos sanotte, että meidän pitäisi keskittyä ja meillä täytyisi olla kohdennettu harmonisointi lähestymistapa, niin miksi ei poistettaisi artikla 4? Tämä on sosiaalidemokraateilta selvä viesti. Otetaan minimilähestymistapa yleislähestymistavaksi ja sitten katsotaan askel askeleelta, mitä voidaan harmonisoida. Siis artikla 4, lyhyesti tämän mainitsitte. Toiseksikin, millä tavalla aiotte ratkaista nämä oikeudelliset ongelmat eri totteen, mitä tulee soveltamisalaan? Kolmanneksi mainitsitte tämän erottelun, ja tämä oli uusi asia tänä päivänä, siis suoramyynnin ja etämyynnin osalta – Tämä oli mielenkiintoista. Voisitteko hieman enemmän tätä nyt vielä kehitellä, tämän hankalaa puolta? Kenties tässä nyt ollaankin luomassa kaksi erilaista järjestelmäsettiä. Mitä ratkaisuja tässä nyt voisi olla? Viimeiseksi vielä tämä on mahdollisuus meille ryhtyä uusiin aloitteisiin, joilla parannetaan kuluttajasuojaa Euroopassa. Joten mitä ajatuksia teillä on siitä, että otettaisiin vielä jotain lisäelementtejä mukaan? Esimerkiksi tuottajien vastuu. Kiitos. Thank you very much, Mr. Turin. Kiitos. Herra Chantafilidis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Επίτροπο για τις απαντήσεις. Kiitos. Haluaisin kiittää vastauksistanne, komissaari. Jos me nyt haluamme täysimääräistä yhdenmukaistamista mahdollisimman korkealla tasolla, niin en usko, usko sellaiseen. Olen samalla linjalla kuin Rova Gebhard. Me emme voi hyväksyä sellaista, joka vähentää kuluttajien oikeuksia missään mielessä. Joten tämmöinen täysi yhdenmukaistaminen jolla vähennetään kuluttajien oikeuksia, on täysin pois laskuista. Sitten luku neljä ja takuut. Joitakin heikkouksia on takuun siirrossa. Esimerkiksi takuuhan on tuotekohtainen eikä ostajakohtainen. Ehkä tätä voitaisiin katsoa toisinpäin, koska kulut tai olisi aika loogista, että takuutkin voidaan siirtää ja se seura, takuu seuraisi siis ostajaa eikä tuotetta. Uh, thank you. Uh, Mrs. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos myös äh, teille komission jäsen. Minusta oli todella mielenkiintoista kuunnella teidän puheenvuoronne ja olin kuulevina niin tiettyä halukkuutta keskustella meidän kanssamme täällä parlamentissa tämän direktiivin kehittelystä. Mutta minun täytyy myös todeta, että minä tavallaan tässä <laughs> muuta mielipiteeni koko ajan, koska välillä kaikki kuulostaa niin hyvältä ja välillä taas sitten epäilet, että mitä te oikeastaan sanoittekaan. Voitteko te taata, että te työskentelette sen puolesta, että kuluttajia voidaan suojella mahdollisimman pitkälle? Koska välillä te sanotte niin, ja välillä sitten te sanotte yhtäkkiä, että ei kun, että kyllä meidän täytyy nyt huomioida myös PK-yritysten asema ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten toivoisin, että sanoisitte hieman enemmän siitä, mitä te priorisoitte. Priorisoitteko te bisnestä vai ennen kaikkea kuluttajia? Ovatko kuluttajat lähinnä sydäntänne? toivoisin, että sitä hieman selvittäisitte. Mutta ihan selkeästi kuulen halukkuutta keskustella meidän kanssamme. Ja sitten vielä lopuksi ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että muuttaisimme tätä direktiiviä niin, että se koskisi vain ja ainoastaan sitä, mikä liittyy rajat ylittävään kauppaan. Se tekisi monet asiat helpommaksi. Tai ehkäpä internetkauppa Eli hoidetaan yksi asia kuntoon kerrallaan ja sitten lähdetään askel askeleelta hoitamaan muita asioita. Tällä tavalla voisimme varmasti ratkaata, ratkaista monia ongelmia. Kiitos. Uh, thank you very much, um, Commissioner. Kiitoksia sitten komissiolle. I said already very clearly Totesin jo hyvin selvästi johdannossani, että en usko siihen, että kuluttajien korkeampi suoja olisi mitenkään liike-elämän vastaista. Aivan päinvastoin. Olemme nähneet, että kuluttajien vahvempi suoja antaa kuluttajille enemmän luottamusta, ja tämä on hyvä liike-elämän kannalta, joten minä en haluaisi asettaa näitä mitenkään vastakkain. Mielestäni tämä olisi aivan vääränlaista keskustelua. Päinvastoin meidän pitäisi miettiä ja tarkastella sitä, millä aloilla voidaan mennä eteenpäin sisämarkkinoilla vahvistamalla rajat ylittävää oikeudellista varmuutta joka annetaan kuluttajille ja samallahan se annetaan sitten myös liike-elämälle, koska se pätee molempiin. Yritysmaailman etujen mukaista on, että ei ole 27 tai 30 tai kuinka monta nyt näitä järjestelmiä voisi ollakaan tässä, joita sovelletaan, koska silloin suurin osa pk-yrityksistä ei lähde rajat ylittävästi käymään kauppaa. Jos meillä on siis kuluttajille rajat ylittävä suojelu, niin samalla tämä on kannusti myös pk-yrityksille ryhtyä käymään rajat ylittävästi kauppaa. Artikla 4 näyttäisi olevan sosiaalidemokraattiselle ryhmälle kaiken keskiössä. Minä voin tämän ymmärtää kyllä, mutta olen jo olen jo sanonut, että minä en tässä mitenkään vaadi kaikkialla täysyhdenmukaistamista. Esitin nämä elementit, joita olen analysoinut, nämä viisi eri ryhmää, ja sanonut, että tämä on esimerkiksi määritelmiä, joiden osalta täysharmonisointi olisi hyvä asia, mutta toisten elementtien osalta se saattaisikin olla haitallista. Ja tämä automaattisesti tarkoittaa, ja tämä on vastaus, jonka annan myös Rouville, Gebhardt ja Turunen. Tämä tarkoittaa sitä, että artikla 4 täytyisi muuttaa, koska tiettyjen elementtien osalta voidaan pitää kiinni täysharmonisoinnista, koska sillä tavalla ei heikennetä kuluttajien oikeuksia ja toisten elementtien osalta emme sitten ajaisi täysyhdenmukaistamista. Tietysti kysymys nousee tässä nyt esille. Vainko online-maailma? Tämähän on mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä silloin, että direktiivi ei olisi lainkaan niin pitkälle ulottuva kuin tämä, jota tässä nyt käsitellään. Mutta tämä on yksi tapa ulos tästä umpikujasta. Tänä päivänä olen sanonut teille, että olen avoin lainsäätäjien mielestä parhaille ratkaisuille. Jos tämä on lainsäätäjien mielestä paras ratkaisu, niin sitten minä tarkastelen sitä, millä tavalla komissio voi lähteä tälle, tähän suuntaan. En minä sulje pois tässä mitään vaihtoehtoja. Olen ehdottoman avoin. Ja kyllä, olen uudelleen pohtinut sitä, mitä kuulemisessa sanoin. Koska olen huomannut sen, että jos minä nyt yksinkertaisesti pysyn tässä tässä suoraselkäisessä lähestymistavassa, niin silloin lainsäätäjät eivät tässä pääse umpikujasta ja minä haluaisin, että siitä päästään, joten tämän vuoksi haluaisin myös komission puolelta esittää tätä joustavuutta voinko taata sen, että kuluttajat eivät tässä oikeuksiaan menetä? Tätä kysyttiin. No, paras esimerkkihän taku, taku tässä on edessäni. En usko, että parlamentti voi hyväksyä mitään sellaista, jossa kuluttaja menettäisi oikeuksiansa jos parlamentti tämän tekisi, niin silloin minä en enää ymmärtäisi Euroopan parlamenttia. Eihän silloin olisi kysymys siitä Euroopan parlamentista, jonka minä tunnen. Ja tämä on hyvä juttu, koska te olette kuluttajien kansalaisten valittuja edustajia. Te täytätte täällä oman roolinne. Näinhän asioiden pitää ollakin. Joten hyvin huolella tulen tarkastelemaan ja miettimään sitä, mitä te ehdotatte. Ja se, mitä herra Flidis täällä totesi näistä tuot, äh, takuista, jotka kuuluvat tuotteeseen, mutta ne, jotka eivät seuraa tätä ostajaa, jos siis äh, tuote vaihtaa omistajaa, niin takuu kulkee tuotteen mukana. Tämä on hyvin monimutkainen asia loppujen lopuksi, ja tämä on se vetomus, jonka nyt esitän tässä, niin yritetään löytää sellaisia ratkaisuja, joita myös kuluttaja voi ymmärtää. Toivon, että loppujen lopuksi saadaan aikaiseksi kuluttajasuojadirektiivi. Ja sillä hetkellä, kun se saadaan, niin silloin, meillä, silloin me kaikki olemme täyttäneet oman roolimme meidän täytyy täyttää oma roolimme viestiinä kuluttajien suuntaan, kertoa mistä on kysymys. Mitä monimutkaisemmaksi me teemme tämän, niin sitä vähemmän kuluttajat ymmärtävät tätä. Ja tämä on asia, joka meidän pitää myös aina muistaa. Eli se, että tästä, tätä laivaa ei lasteta liian täyteen, se uppoaa muuten. Jos ei laivaa enää ole, niin kuluttajat eivät ole nähneet yhtään mitään rakentavaa lähestymistapaa tässä Joten todella pyydän, että mahdollisimman pitkälti pidetään nämä säännöt nyt ymmärrettävinä. Jos tämä nyt loppupelissä tarkoittaa sitä, että valitaan vain rajat ylittävät rajat ylittävä kauppa tähän mukaan. No tämä nyt ei ole mitenkään ihanteellista kaukana siitä, mutta jos parlamentin mielestä tämä nyt on tapa päästä tästä umpikujasta, niin minä yritän vakuuttaa sitten 26 muuta komission jäsentä, että tämä on se ratkaisu tähän asiaan. Um, no niin, minulla on vielä seitsemän puhujapyyntöä. Ajattelin antaa puheenvuoron esittelijälle lopuksi tämän asian Pyytäisin siis muita puhujia hyvin lyhyisiin kysymyksiin ja, ja, ja esittämään siis vain kysymyksiä, koska haluaisimme vielä komissaarilta vastauksetkin. Ö, toistakaan. Herra Soiper, Brady Campos ja Styler ja Rova Van Joor, neljä yhdessä. Ja herra Dam sitten pistää kellon käyntiin. Eli minuutin kysymykset komissaarille. Herra Bozoi, minuutin kysymys. Niin kiitos. Minä olen kuunnellut tätä ja, ja aion puhua omaa kieltäni ja enkä ole yhtään pahoillani, jos te ette vastaa minulle romanian kielellä. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja kiitos siitä, että kerroitte komissaarin kannasta tässä uudessa aloitteessa, erityisenkin kun tämä näkemys on aika joustava. Ja me tarvitsemme kyllä täyttää yhteenmukaistamista mahdollisimman korkealla tasolla, koska me tarvitsemme yhdenmukaiset suuntaviivat tai, tai puitteistot ja sellaiset suuntaviivat joita, ja, ja lainsäädännöt, joita kuluttajat ja yritykset pystyvät noudattamaan. Kun puhutaan sisämarkkinoista, niin miksi britti kuluttajalla olisi esimerkiksi enemmän oikeuksia kuin bulgarialaisella. Ja meillä on nyt vähimmäisharmonisointia ja se on hyödyttänyt uusia jäsenvaltioita, mutta nyt on semmoinen vaihe, jossa tarvitsemme lisää kunnianhimoa peliin ja me uskomme parlamentissa, että saadaan tämä, tämä, tämä päätös tehtyä ja neuvosto ja komissiohan sitten seuraavat tällä samalla linjalla, mutta olen hyvin tyytyväinen, että toitte esille myös avoimesti sellaisia vaikeita kysymyksiä, koska pitkällä tähtäimellä me, me haluamme aikaan saada kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista ja ehkä sitten joitakin aloja voidaan jättää vähemmälle vähemmälle äh, yhdenmukaistamiselle, mutta yksityiskohdat tietenkin ovat vielä äh, sen verran auki, että niistä ei voida sopia mitään kummempaa. Sitten lopuksi vielä äh, tästä eurooppalaisesta kampanjasta. Minä haluaisin, että poliittinen ryhmäni käyttäisi tiedotuskampanjan omassa, omalla alueellani Romaniassa – Äh, tämän asian äh, esille tuomiseksi. Ja yhdenmukaistamista tarvitaan myös muilla aloilla ja haluaisin tällaisen tiedottamiskampanjan äh, yhtenäisestä eurooppalaisesta kehyksestä. Eh, Kiitoksia. Minäkin puhun omaa äidinkieltäni, jos sopii. Haluaisin kiittää ja onnitella teitä siitä, että tulitte tänne. Haluaisin kommentoida myös sitä, että me emme ole aivan niin tavoitteiden osalta ristiriidassa. Ensimmäinen tavoite on suojella kuluttajia. Tämän direktiivin nimikin on kuluttajasuojadirektiivi. Toinen tavoite on se, mikä on paras tapa lisätä rajat ylittävää kaupankäyntiä. Kuluttajasuoja direktiivi kärsii perisynnistä. Se yrittää tehdä kaksi asiaa. Tässä yhdellä kentällä saa toimiminen, sen kautta täytyy saavuttaa myös asioita toisella kentällä. Sähköinen kaupankäyntidirektiivi, hyvin selvä, hyvin helppo ja tässä tuli kuitenkin ongelmia, jotka ovat teidän, teidän toimivaltuuksenne ylittäviä. ALV, maksu siinä vaiheessa, kun tuote saadaan, tullijärjestelmät eivät ole tässä kaikki yhteensopivia. Tässä on ongelmia siis ja te yksin hyvä komission jäsen, että niitä voi ratkaista. Ne täytyy ratkaista muidenkin komission jäsenten kesken. Joten tässä olemme hyvin hankalassa tilanteessa. Ja komission jäsen on osoittanut suurta joustavuuden henkeä. Hän ehdottaa, että tässä etsitään tasapainoa kahden realiteetin välillä. Yhtäältä kaupankäynti kasvokkain, face to face, ja toisaalta sitten etäkauppa. Ja myönnätte, että tässä saattaa olla kahdenlaista eri toimintatapaa harmonisoinnin osalta, koska tapaukset ovat erilaisia. Jos näin on, niin eikö vaarana ole se, että meillä on kahta erilaista lainsäädäntöä tässä ja tämä sotkee vielä enemmän sitten kuluttajia. Uh, thank you very much, Professor. Kiitos, Proskampos. Rova Thank you, eh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissaari. Täällä on paljon jo sanottu, enkä halua toistaa sitä, mutta haluaisin puhua enemmän näistä verkkokaupoista. Esimerkiksi kirjan tilaaminen Amazonista on eri asia kuin kylpuhuoneen kalustuston tilaaminen verkkokaupasta. Puhuitte sadasta miljardista, jota on menetetty, mutta onko mitään kuvaa siitä, onko se 10 tuhannen sadan euron niin yksiköissä vai puhutaanko pk-yrityksistä mistä. Kun puhutaan verkkokaupasta, niin meidän varmasti pitäisi ajatella enemmän sitä, mitä se tarkoittaa ja mitkä kustannukset erilaisiin verkkokaupan tyyppeihin sisältyy. Ja sitten haluaisin kysyä siitä, kun puhutaan verkkokaupasta ja kasvokkain käytävästä kaupasta, niin minua huolestuttaa se, eh, kuka pääsee tietoihin käsiksi, tietojen, tietoturva. Puhuitte, että vain 20 prosenttia EUn kansalaisista eh, tuntee, eh, tuntee, tätä pitää verkkokauppaa turvallisena, joka osoittaa jotakin jo, mutta myös sen, että tarvitaan lisäsuojaa. Ja jos on erilaisia järjestelmiä verkkokaupassa ja, ja, ja kasvokkain käytävässä kaupassa, niin, niin jos ihmisten määrä lisääntyy verkkokaupassa, jotka eivät luota, luota siihen, niin sehän on huono asia EUn sisämarkkinoille. Kiitos siitä, että viette keskustelua eteenpäin ja uskon, että tästä keskustelusta jää paljon vielä miettimisen aihetta. Kiitos. Ja sitten lopuksi varapuheenjohtajana. Merci. Merci, madame la commissaire. Kiitos komissaarille, että hän on tullut paikalle. Me emme suinkaan epäile koska me edellisellä kaudellanne, kaudellamme muistamme, miten te olette sitoutunut tähän ja uskomme, että te pystytte parantamaan kuluttajan oikeuksien tasoa. On hyvä, että meillä on tiedostavia kuluttajia, jotka ovat jotka pystyvät sitten myös auttamaan taloudessa, talouskasvussa. Kuitenkin me ymmärrämme, että täysyhdenmukaistaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista ja että siihen pitää, siihen pitää tähdätä kohdennettujen yhdenmukaistamisalojen kautta. Ja sellaiset, joiden oikeudet ovat korkeammalla, saavat pitää ne sillä tasolla tämän Ja tämmöinen käytännön tieto on hyvin tärkeää, että me tarvitsemme varmasti lähestymistä myös e- Euroopassa tällaisista sopimusehdoista ja, ja niiden etukäteistiedoista tai tiedottamisesta ja tarvitaan myös oikeudellisia suuntaviivoja paitsi kuluttajille myös yrityksille. Puhuitte etämyynnistä. Kyllähän me voimme tietysti esimerkiksi harkinta-aikaa yhdenmukaistaa, peruuttamismääräaikoja tai kaupan purkumääräaikoja yhdenmukaistaa, mutta kaikkea ei pysty yhdenmukaistaa, koska järjestelmät ovat niin erilaisia eri maissa. Ja te kysytte, että kuka kantaa riskin, ja tämä kysymys on hyvin tärkeä, ja sen myös kuluttaja haluaa tietää, ja myös yritykset haluavat tämän tietää. Ja minä kysynkin teiltä nyt, mikä on teidän kantanne siitä, jos on kyseessä joku riista, kiista, riita-asia, niin mikä on teidän kantanne siitä, mitä Euroopan, kuka Euroopan, Euroopan tasolla kantaa vastuun ja voidaanko tämmöisiä joukkokanteita nostaa Euroopassa, ei siis amerikkalaisen tapaan, niin kuin siellä toimitaan. So, Commissioner, over to you. Well, um... The full harmonization. Täys yhdenmukaistaminen ei varmaankaan tule menemään läpi. Ihan vilpittömästi sanottuna. Kun nyt tarkastelen näitä enemmistöjä niin täällä parlamentissa kuin neuvostossakin, niin täysharmonisointi ei kyllä onnistu. Ja meidän täytyy löytää nyt ratkaisua. Juuri tämän vuoksihan minä totesin, että olen valmis ja avoin tässä seuraamaan parlamenttien neuvostoa myös toisenlaisille tie- teille. Tiedotuskampanjasta sanoin itsekin, että meidän täytyy todellakin tämä toteuttaa, mutta vasta sitten, kun olemme työmme saattaneet loppuun. Joten ensin meidän täytyy löytää nämä ratkaisut ja hoitaa tämä homma. Ovatko tavoitteet sellaisia, että niitä ei voi sovittaa yhteen? No en ole varma tästä. Otetaanpa kon- konkreettinen esimerkki. Verkkovierailut. Liike-elämä, yritysmaailma on kertonut meille, että kaikki yritykset menevät konkurssiin, jos verkkovierailuasetus menee läpi. No mitä tapahtui? ensimmäisen vuoden aikana kuluttajat ovat käyttäneet matkapuhelimien 30 prosenttia enemmän rajat ylittävästi kuin vuosi ennen tätä. Joten kulutusvolyymi on dramaattisesti noussut. Ja tämä saa minut uskomaan, että jos rajat ylittävästi online-kaupankäynnissä olisi enemmän turvallisuutta, enemmän oikeudellista varmuutta niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Niin silloin kyllä varmasti myös kuulutusvolyymi kasvaisi. Ja uskon, että meidän pitäisi todellakin nyt antaa tälle mahdollisuus. Koska tämä hyvin alhainen kaupankäyntiprosentti, joka meillä tänä päivänä on voimassa, niin se on modernissa maailmassamme todellinen, todellista mahdollisuuksien hukkaamista niin kuluttajien kuin yritystenkin kannalta. Tietysti monissa asioissa tulen tarvitsemaan muiden komission jäsenten apua. Ja tämän vuoksi sanon, että se mitä täältä parlamentista saadaan käsiteltäväksi, niin siitä täytyy keskustella 26 muun komission jäsenen kanssa, joiden kanssa enemmän kuin toisten, mutta todellakin tämän täytyy olla komission päätös. Vaara siitä, että tulee tätä erottelua lähimyynnin ja etämyynnin osalta, no, tässähän on erottelua. Ihanne maailmassa molempien osalta on ma- maksimiharmonisointi, mutta tässä ei olla nyt. Kenties pikkuhiljaa sinne mennään, mutta hetki ei nyt todellakaan ole oikea. Jos kenties nyt on aika tehdä valintaa rouva Steinerille. Sitten toteaisin, että tietysti olen hyvin tietoinen siitä, että online ostoksia on hyvin erilaisia, aivan samoin kuin lähikaupankäynnissäkin. Ihmiset ostavat hyvin erilaisia tuotteita. Ihan tästä vain yksi juttu. Jos Jos esimerkiksi kappaleen lataamisen nämä menettelyt olisivat helpompia onlineissa laillisesti, niin silloin piratismia olisi paljon vähemmän. Jos nuori ihminen kolme kertaa yrittää sitä ja se on kovin hankalaa, niin kyllä neljännellä kerralla hän varmasti sen lataa laittomasti jostain ja sehän on helppoa. Tämän ajattelutavan mukaisesti meidän täytyy ajaa takaa tällaista helppoa ja turvallista mahdollisuutta luottaa rajat ylittävän kaupan käyntiin. Siihen täytyy liittyä todella turvallisuuden ja luottamuksen, aivan niin kuin Rova Vernionkin totesi. Uskon, että kuluttajien pitäisi, ei pitäisi tässä olla riskinkantajia silloin, kun jotain huijasta huijausta tapahtuu. Meidän täytyy luoda hyvin selvät so- toimenpiteet, säännöt toimenpiteistä. Jos on näitä, pitäisikö sitten olla joukkokanteita? Mm, mm. No, tämä ei ole nyt komission reaktio, vaan tämä on Vivian Reding, joka puhuu tässä. Minä kyllä pelkään vahvasti sitä, että joukkokanteet loppujen lopuksi johtavat jonkinlaiseen amerikkalaiseen järjestelmään, joka mielestäni on aivan katastrofaalinen. Minä ymmärsin, että te ette ollenkaan halua lähteä tälle tielle. Ja tämän vuoksi näette, että minä itse olen tämän asian osalta hyvin varovainen. Mutta tämä on nyt sellainen keskustelu, jota käydään tällä hetkellä komissiossa. Mone, useammat komission jäsenet ovat mukana tässä keskustelussa ja me emme ole vielä päässeet mihinkään lopputulokseen emmekä päätökseen tämän asian osalta, joten tämä varovainen lähestymistapani niin on, hy- on henkilökohtainen näkemykseni, ei komission näkemys. Kiitos. No niin, aika on ihan lopuilla. Rapti, Ula ja Arjas vielä ihan lyhyet kysymykset. Rova Rapti ensin. Minuutti. Kiitos, kirje proedre. Kirja Epitrope, kallos siirtäte. Kiitos puheenjohtaja. Niin, rouva komission jäsen, olen tyytyväinen siihen tapaan, millä te työskentelette. Ja Kreikassa me olemme hyvin iloisia siitä, että te olette tämän alan uusi komission jäsen. Ja olette olleet myös parlamentissakin jäsenenä. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa mielipiteeni. Eilen oli kuluttajan päivä. Ja tässä direktiivissä on kysymys kuluttajista. Mutta se, mitä te eilen sanoitte Madridissa, niin silloin te puhuitte ensisijaisesti yrityksistä. Koko se keskustelu koski toki myös kuluttajia, mutta se päättyi aina yrityksiin. Ja tätä minä nyt tässä painotan. Me tiedämme, että te olette hyvin äh, tehokas ja arvostamme työtapaanne, mutta teidän täytyy nyt vakuuttaa meidät siitä, että te tulette priorisoimaan kuluttajia. Se on tärkeää. Kiitos. Next is Heidi Rüller. Heidi Rüller. Ihan lyhyesti haluan kiittää näistä ehdotuksista. Haluan kiittää myös tästä pragmaattisesta vaiheittaisesta äh, lähestymistavasta ja me voimme tukea näitä määritelmäkysymyksiä. On ihan järkevä tehdä näin ja enkä usko, että nyt kannattaa cross-border äh, toimia, vaan jos on jotain määritelmiä, niin ne koskevat kaikkea kauppaa. Jälkikysymys haluaisin, tai jatkokysymys, kun artiklaa 4 muutetaan. Tuetteko te sitä? On hyvin tärkeää tietää, onko näin, koska jos näin tapahtuu, niin vain silloin tämä vaiheittainen lähestymistapa on järkevää. Ja sitten pieni kommentti, kun puhutaan verkkokaupasta, niin silloin tämä maksu, maksumenetelmä ja tietosuoja on ehkä tärkeämpää kuin mikään muu. Ennen kuin se on saatu ratkaistua, niin varmasti mitään lisääntymistä verkkokaupan alalla ei voida odottaa. And the eh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset Rova Redding, että tulitte tänne ja kiitokset kommenteistanne. Ensinnäkin haluaisin todeta tässä, että olen täysin yhtä mieltä teidän näkemyksenne kanssa sähköisestä kaupankäynnistä. Minun mielestäni tämä on paras menetelmä, jotta voidaan, voidaan täysin panna täytäntöön kuluttajien oikeudet, joita työstämme tässä valiokunnassa. Ja nyt kerta kaikkiaan me kaikki voimme nyt todeta, että me haluamme eurooppalaiset yhtenäiset markkinat. Internet. Kyllä me varmasti eurooppalaisille kuluttajille, meidän valitsijoille me voimme loppujen lopuksi selittää, että me haluamme suojella heidän oikeuksiansa. Totaisin vielä, että yhdessä vastauksessanne kollegalle. Te puhuitte ylimääräisistä oikeuksista, turhista oikeuksista. No kenties tässä voidaan olla yhtä mieltä, mutta kyllä tässä varmasti voidaan saada asia kuntoon kuluttajaoikeuksien osalta. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Haluan, että maamieheni tuntevat kaikki ne oikeudet, joita heillä on Espanjassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. En ole täysin varma siitä, että kaikista paras tapa tässä olisi täys yhdenmukaistaminen. Uskon, että tämä voisi periaatteessa leikata joissakin jäsenvaltioissa kuluttajien oikeuksia esimerkiksi omassa maassani vaikka kukin olen varma, että Espanjassa kuluttajat eivät edes tunne kaikkia oikeuksia, joita heillä on. Haluaisin siis kysyä teiltä nyt, millä tavalla voidaan nyt paremmin harmonisoida 27 jäsenvaltioissa näitä asioita tämän direktiivin osalta, jota me työstämme. Tässä meidän ei pidä olla pelkästään luovia, vaan myös hyvin yksityiskohtaisesti tehdä töitä konkreettisten asioiden osalta niin, että voisimme lähestyä, jos mahdollista, täysharmonisointia. Kiitos. Uh, uh, Kiitos. Annan komissaarille vielä mahdollisuuden vastata näihin ja sitten loppupuheenvuoro Anders Schwabilta. Miten hän haluaa viedä asiaa eteenpäin? Ehkä jotain äh, aikataulutusta vielä tämän mietinnön osalta. Komissaari, olkaa hyvä vielä. I would like to say to, um, Rapti... Haluaisin sanoa edustaja Raptille, että te kannatatte kuluttajia ja sen vuoksi te vastustatte yrityksiä tai te olette yritysten puolella ja siksi kuluttajia vastaan. Eikö minusta nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Kyllä, kyllä. Ja molemmat tarvitsevat hyvin selkeitä sääntöjä. Ah, selvä, okei. No. Ilman mikrofonia. Me olemme täällä käsittelemässä kuluttajien oikeusdirektiiviä. Mutta me emme voi tehdä kaikkea kuluttajaoikeuksissa ja sen myötä tuhota pk-yrityksiä. Näin me emme voi tehdä. Sen vuoksi meidän pitäisi toimia tässä optimaalisella tavalla. Ei maksimaalista kuluttajan vaan optimaalinen kuluttajien suojelu, joka antaa yrityksille myös oikeusturvaa. Ja ymmärtän, että kun minä puhun yrityksistä, niin minä puhun silloin lähinnä PK-yrityksistä. Sen vuoksi, että nämä suuret monikansalliset yritykset, ei niillä mitään ongelmia ole, vaan nämä ongelmat ovat nimenomaan näillä PK-yrityksillä, eli niillä, jotka toimivat raja-alueilla. Tässä nyt puhuu jälleen luksemburilainen puhun tässä nyt äh, ihan äh, kokemuksen syvällä rintaäänellä. Joten äh, täytyy pyrkiä estämään tämä vääristyminen ja häirintyminen. Ja tämä koskee koko tällaisten alueiden taloutta. Meidän täytyy huolehtia myös kasvusta ja työpaikoista hyvin yksinkertaisesti. Joten minä näen nämä kuluttajatoimet niin, että ylläpidetään ja vahvistetaan kuluttajien oikeuksia ja sitä kautta vahvistetaan myös pk-yrityksiä, jos se tehdään järkevällä tavalla. Eli tässä täytyy ylläpitää tasapainoa. Ei tässä ole kysymys prioriteetista, vaan me käsittelemme kuluttajien oikeuksia, mutta kuluttajien oikeudet eivät saa tuhota pk-yritysten kehitystä koska silloin PK-yritykset kaatuvat ja menetämme työpaikkoja. Eli tämä on tällainen noidankehä. Ja sitten edustaja Ryyle. Minusta on aika selvää, että jos poistetaan artikla 4, jos sitten lopuksi parlamentti ja neuvosto eivät halua missään artiklassa täyttä harmonisointia, niin silloin automaattisesti artikla 4 poistuu. Minä näen esimerkiksi, että määritelmissä me tulemme pitämään kiinni tästä. Meidän täytyy siis muuttaa artiklaa 4. Eikö se ole ihan loogista? Artikla 4. En tässä nyt lähde puhumaan mitenkään ideologisesti. Jos pitää muuttaa artiklaa 4 sen vuoksi, että emme kaikessa siirry täyteen harmonisointiin, silloin me muutamme sen. Ja jos missään ei lähdetä täyteen harmonisointiin, niin silloin me emme edes tarvitse artiklaa 4. Eli tämä tulee sitten vasta lopuksi eikä aluksi. Okei? Okay? Joten lähdetään siitä, että ratkaistaan ensin ongelmat ja sitten katsotaan, mitä periaatteita me määrittelimme aluksi tässä lainsäädännöllisessä tekstissä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää ratkaisuja, millä tavalla voimme että voimme suojella henkilötietoja. Ja kyllä, meidän kuluttajamme eivät tule luottamaan tähän verkkomyyntiin, online-ostamiseen. Ja tässä ei nyt ole kysymys rajat ylittävästä mitenkään, vaan kuluttajat eivät tule luottamaan verkkomyyntiin, mikäli tämä maksu ei ole suojattu. Tämä on todellinen kysymys ja uskoakseni komission jäsen Cruz tulee tässä tekemään hartiavoimin töitä. Tässä on aina loppumetreillä kysymys luottamuksesta. Jos kuluttajat ovat varmoja siitä, että ne tuotteet, joita he saavat ja se maksu, jonka he suorittavat, äh, kaikki toimivat hyvin, niin silloin he ostavat. Ja jos PK-yritykset ovat varmoja siitä, että se tulo, jonka he saavat, on varmistettu. Koska tiesittettekö ehkä, että esimerkiksi rajat ylittävät velat, 60 prosenttia näistä veloista, niitä ei voida äh, saada, niitä ei, peri, ei voida periä. Meidän täytyy löytää ratkaisuja niin, että me saamme aikaan luottamusta ja varmuutta. Ja siitähän kuluttajaoikeudet myös alkavat, tästä luottamuksesta. Ja minä tarvitsen tässä apua ja yhteistyötä muilta kollegoilta. Haluaisin olla taikuri, herra Arias, ja sanoa, että heippa, hienosti meni. Tosta noin vain äh, maksimoimme tämän suojelun. Sehän olisi mahtavaa. Mutta poliittisesti pelkäänpä, että tämä ei ole kovin realistinen toive. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentti tulee pyrkimään siihen optimaaliseen tulokseen, mikä on mahdollinen. Ja minä tulen parlamentin kanssa tukemaan tätä optimaalista ratkaisua. Uh, Kiitos komissaarille näin monien kysymyksen käsittely, käsittelystä ja uusien ajatusten esille tuomisesta ja mahdollisten ratkaisujen esittämisestä myös. Anders Schwab sitten lopuksi ehkä lyhyesti jo, johdopäätöksiä tästä ja sitten jonkunnäköisiä ajatuksia, miten asia menee tästä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kuusi asiaa. Ensinnäkin kollega Svoi, joka lähti jo pois, puhui näistä vaikutusten arvioinnista. Te olette myös nähneet tämän työasiakirjan, jossa englanniksi sanot, että meidän pitää tätä ja tuota arvioida. Mutta ei se nyt tarkoita välttämättä vaikutusten arviointia. Koordinaattorit tänään myös keskustelivat siitä, minkälaisia briefauspapereita me valiokunnassa tarvitsemme lisäksi ja me varmasti etenemme asiasta. Toinen kysymys. Kuluttajan oikeudet ja kuluttajajärjestöjen oikeudet pitää tutkia niiden osalta pitää tutkia tämä musta lista, koska kuluttajajärjestöt hän pelkäävät sitä, että nämä mustat listat eivät kehity oikeaan suuntaan. Ja me haluamme varmuutta siitä, että sitten kun nähdään jotain vaarallista äh, kehityskulkua markkinoilla, niin te komissaarina tai komissiona voitte kertoa meille, että tässä pitää nyt varoa ja tehdä jotain. Eli se toisi lisää joustavuutta ja se toisi myös tietoisuutta markkinoiden toiminnasta Euroopan äh, lainsäädännön säätäjille. Kolmannes, tämä yhdenmukaistaminen. Minä pidin siitä, että Rova Turunen lähestyi mekanistisesti tätä kysymystä koska me, emme toisaalta ole mekanistisesti puolesta emmekä myöskään vastaan siis tätä yhdenmukaistamista, vaan me haluamme nyt edetä vaihe vaiheelta ja katsoa, missä voidaan parantaa kuluttajien oikeuksia. Ja jos tämä ei tapahdu yhdessä artiklassa, niin sitten se tapahtuu eri luvuissa ja, ja haluaisin sitten myös mietinnössä ne ottaa tämän mukaan kollega Besoi sanoi, viittasi tiedotuskampanjoihin. Minä olen ihan varma siitä, ja puheenvuoronnekin osoitti, että mitä avoimempia nämä oikeudet ovat, niin sitä tietoisempia kuluttajat niistä ovat, ja sitä paremmin niitä voidaan panna kentällä ja, ja ruohonjuuritasolla. Ja tämä on myös sisämarkkinoiden tulevaisuus. Viidenneksi olen sitä mieltä, että Rova Fanreo oikeasti sanoi, että täytyy pitää e, e, erillä etäkauppaa, etäkauppa ja, ja niin kutsuttu lähikauppa, kasvokkain tapahtuva kauppa. Ja varmasti tätä keskustelua pitää vielä jatkaa. Minä teen oman ehdotukseni ainakin luku yksi huhtikuun loppuun mennessä tulee valmiiksi ja uskon, että ennen kesää sitten saan näistä mietinnöistä seuraavia osia valmiiksi ja uskon, että me pääsemme oikein hyvään lopputulokseen. Kiitos. Thank you very much. I think that gives us a clear... Kiitos. No niin, eikö tässä nyt ole sitten riittävästi osvittaa tulevaisuuden kannalta. Haluaisin kiittää valiokunnan nimissä komissaari Redingiä, joka niin hyvin avoimesti vastasi meille ja joka tuli tänne pragmaattisin ehdotuksin. Minä uskon, että me tänä iltapäivällä edistyimme asiassa kuin paljon enemmän kuin nyt tähän mennessä ollenkaan on edistytty. Kiitos teidän. Ja nyt sitten Anders Schwab ja me viemme asiaa eteenpäin ja toivomme näkevämme teidät täällä uudestaan siinä siinä vaiheessa, kun meillä on jotain ratkaisuja tarjottavana. Kiitos. So could I, um, could I... Voisinko pyytää teitä, jotka nyt lähdette salista, anteeksi. Um, Meillä on yksi asia vielä esityslistalla. Annetaanko herra Repaanamme 30 sekuntia näille lähtiöille täältä ennen kuin aloitatte? I can't quite see why needs so much time to produce the rest of this, but there we are. Olkaa ystävälliset ja poistukaa salista nopeasti ja hiljaa. Ja lopettaa muut pulinat, koska haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan, joka on lausunto Mikrorepolta yhteisen innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassa. Meillä on kymmenen tarkistusta. Joten tämä on keskustelun toinen kierros nyt ja edustaja Repo, annan teille puheenvuoron, että voitte kertoa, miten suhtaudutte näihin tarkistuksiin ja kaikkeen muuhun. E, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kollegat, oli varsin innovoivaa kuunnella näin pirteätä komissaari Rouva, mutta <clears throat> omasta aiheestani aluksi haluaisin sanoa pari sanaa EU 2020 strategiasta – kaikki ovat varmaan huomanneet sen, että äh, tässä strategian painotuksissa yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi on tullut älykäs kasvu, eli osaamisen, innovoinnin, koulutuksen ja digitaalisen yhteiskunnan tukeminen. Strategian yhtenä tavoitteena on luoda innovaatiounioni. Tulevaisuudessa tutkimus sekä innovaatiopolitiikka – tulisi entistä paremmin kohdistaa tietyille strategisille alueille. Toisin sanoen on ensin yhdessä päätettävä yhteisistä tavoitteista ja siitä, mihin, haasteita, mihin haasteisiin haluamme ensisijassa vastata. Ja tämän jälkeen on toimittava koordinoidusti ja pyrittävä yhteistyön avulla entistä parempiin tuloksiin eurooppalainen tutkimusalue on tässä mielessä avainasemassa. myös tieteen ja markkinoiden välistä kuilua on kurottava kiinni jotta keksinnöt voitaisiin entistä paremmin ja nopeammin muuttaa tuotteiksi. kaikki tiedämme että tiedon ja osaamisen taso on korkealla eu ssa mutta suurin ongelma innovoinnin suhteen on se ettei tätä tietoa osata hyödyntää ideasta tuotteeksi ketju ei toimi kuin alkupäästä. Tässä jälkimmäisessä suhteessa meillä on vielä paljon tehtävää. Pieniä ja innovatiivisia kasvuyrityksiä on tuettava entistä enemmän ja yrittäjien asemaa on parannettava. Toimivat sisämarkkinat ovat tässä mielessä avainasemassa immateriaalioikeuksia ja yhteisöpatenttia tulisi kehittää. Komission laskelmien mukaan yhteisöpatentti voisi tuoda yrityksille huomattavan määrän euroja eh, ja eh, uusia vuotuisia säästöjä. Patenttituomioistuimen tuomioistuinjärjestelmää pitäisi saada nopeasti yhdenmukaistettua julkisen vallan rooli innovoinnin tukemisessa on merkittävä julkisilla hankinnoilla voidaan tukea ja kannustaa innovaatiotoimintaa ja tässä eu lla on opittavaa myös usan sisämarkkinoista ja käytännöistä. koska eu rahoituksella on merkittävä rooli eurooppalaisen innovoinnin tukemisessa on myös huolehdittava siitä että eun rahoitusinstrumentteja yksinkertaistetaan ja että niiden hallinnointia yksinkertaistetaan. Muutama mielipide vielä <clears throat> lausunnostani. Ehm, tarkistuksia tehtiin yhteensä kymmenen kappaletta. Niistä haluaisin kiittää erityisesti kollegoitani Iljana Ivanovaa ja Jürgen Groitsmania. Ehm, mitään suuria erimielisyyksiä tai näkemyseroja meidän välillämme ei ole, vaan minäkin olen valmis hyväksymään kaikki nuo esitetyt tarkistukset. Itse tein kaksi tarkistusta sen jälkeen, kun kuulin teitä viime kerralla. Omissa tarkistuksissani olen halunnut painottaa ensinnäkin sitä, että tulevaisuudessa innovaatioiden on entistä enemmän keskityttävä käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tutkimuskeskeisistä innovaatioista on siirryttävä käyttäjälähtöisiin innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin. Meidän on aina muistettava, että käyttäjä ja kuluttaja, hänen etunsa ja hänen oikeutensa ovat ennen kaikkea muuta. Toisessa tarkistuksessa halusin tuoda esille tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkityksen herra Schwabin antaman pointin mukaan tällä hetkellä ainoastaan kaksi eu maata suomi ja ruotsi innovoivat yli kolme prosenttia bkt stään. tutkimukseen ja kehitykseen vastaavasti yli kymmenen eu maata käyttivät vähemmän kuin yksi prosenttia tutkimukseen. tämän rahoituksen merkitys korostuu entisestään talouskriisin aikana koska rahoitus edesauttaa työpaikkojen luomista pitkällä aikavälillä Eh, tämä barcelonassa jo vuonna kaksituhatta kaksi sovittu kolmen prosentin tavoite otettiin esiin myös uudessa eu kaksituhatta kaksikymmentä strategiassa yhtenä tärkeänä indikaattorina. kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Uh, uh, kiitokset uh, edustaja repo erittäin hyvästä työstä ja selkeästä työstä. Täällä ei nyt ole enää kovinkaan paljon kollegoita paikalla. Onko täällä ketään, joka haluaa puhua? Edustaja Schwab ja Ivanova. Herra Kreutzmann on paikalla. Herra Bielen ei ole. Roole, haluatteko te puheenvuoron? Edustaja Ryyli, haluatteko te puheenvuoron? Selvä. Kuka haluaa ensin? Kreutzmann, olkaa hyvä. Kerta täysi jäsen ja varjoesittelijä. Kiitos. Ihan lyhykäisesti, kuten esittelijä jo sanoi, hän piti hyvänä näitä tarkistuksia ja hyväksyy ne. Meidän täytyy yrittää nyt innovaatioissa saada aikaan sisämarkkinat tai muuttaa sisämarkkinat innovaatiomielisiksi. Ja koska sehän on avainasemassa. Me voimme esimerkiksi patentin kautta säästää paljon rahaa ja Euroopan oma patentti olisi luotava. Se on erittäin tärkeä asia. Se pitäisi aina tuoda esiin. Yhteisön patentti ja patenttioikeusjärjestelmä on välttämätön. Sen lisäksi täytyy myös painottaa, ja se oli Euroopan puolelta erittäin tärkeä signaali että me eh, käytämme tällaista avainteknologiaa. Esimerkiksi bioteknologia on sellainen. Me olemme aina olleet samaa mieltä bioteknologiasta, mutta sitten kun on kysymys vihreästä bioteknologiasta, niin siitä keskustellaan hyvinkin paljon. Puhutaan myös nanoteknologiasta ja sanon tämän hyvin tietoisesti, että kaikkia näitä teknologioita pitää seurata, koska niihin liittyy varmasti uhkia ja vaaroja. Haluaisin vain painottaa sitä, että tutkimuksessa täytyy aina muistaa, että ihmiset harjoittavat tätä tutkimusta ja että näille ihmisille on asetettu erittäin korkeat standardit niin, että he eivät aiheuta vaaraa. Mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia näistä mahdollisuuksista, mitä tämä kaikki tuo mukanaan. Otan yhden esimerkin tänä päivänä puhutaan eh, esimerkiksi tuulienergiasta ja tulevaisuudesta. Mutta tulevaisuudessa kuka tietää, jos käytetään vaikka autoissakin nanoteknologiaa ja sitten olisi tällaisia energiaautoja, eli tuotettaisiin autoja sillä tavalla akut, että ne käyttäisivät aurinkoenergiaa ja sitten muuntaisivat sen auton eh, käyttövoimaksi. Eli siis meillä on mahdollisuus mahdottoman suuria mahdollisuuksia esimerkiksi vaihtoehtoisten energian käyttömuodoissa. Ja sen vuoksi tällä kaikella on erittäin strateginen merkitys ja avainteknologiat ovat se avain. Mr. Schwab. Oh, Mrs. Ruller. Okay. Minun täytyy lisätä tähän, minä en ole tehnyt mitään tarkistuksia, mutta me kävimme tänä iltapäivänä keskustelun standardisoinnista. Ja standardisointi on innovaatioille oikeastaan vielä tärkeämpää kuin monet muut asiat. Tämä minä ikävä kyllä unohdin. Ehkäpä tästä saisi vielä yhden virkkeen tai puoli virkettä mukaan. Ikävä kyllä tyhmästi minä tämän unohdin, mutta minusta se olisi erittäin tärkeää tässä yhteydessä. Mutta muilta osin minä tuen täysin tätä mietintöä, mielestäni se on hyvä. Well, I'm sure that uh, if your colleagues agree that, we, that an oral amendment... Niin, kyllä varmasti kollegat suostuvat siihen, että otetaan tähän tämä suullinen äh, tarkistus. Huomenna äänestämme jo, eli sinun pitäisi tänään vielä hoitaa kuntoon. Sitten Anders Schwab, oletko sinä valmis nyt? Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi kollegalla puolesta. Hän antoi minulle tehtäväksi hänen nimissään kiittää teitä teidän työstänne, koska yhteistyö on ollut erinomaista. Toisekseen, tehän itse juuri puhuitte siitä, että me puhuimme aikaisemmin juuri näistä tutkimusvaroista. En tiedä, oletteko te nähneet tämän EU 2020 päätöslauselman jossa äh, pyritään jälleen kerran saavuttamaan tämä kolme prosenttia, mutta että ei jätetä vain sitä siihen, että kirjoitetaan se nätisti paperille, vaan että se hoidetaan kansallisella tasolla, kuten Suomessa ja Ruotsissa. Eli että tämä tavoite otetaan myös kansallisella tasolla ja sitten myös Eurooppa-tasolla. Eli jäsenvaltiot, muuthan eivät ole yhtä pitkällä kuin Suomi ja Ruotsi, jotka sanovat, että hyvä, me tehdään vähän vähemmän, mutta Suomi ja Ruotsi tekee enemmän. Ja se ei riitä. Sen vuoksi mielestäni on erittäin hyvä, että te otatte selkeästi kantaa tähän. Sitten kollega Ivanovan tarkistuksista vielä. Kohdassa yksi te sanotte, että sisämarkkinoiden moitteeton toimintaa täytyy korostaa. Ja Ivanovan mielestä oli tärkeää, että siihen otetaan mukaan myös äh, innovaatioiden lisäksi PK-yritykset. Ja olen todella iloinen siitä, että te voitte tukea näitä tarkistuksia. Sitten tämä toinen tarkistus liittyy tarkistukseen yhdeksän, jossa äh, puhutaan äh, markkinoista ja kuluttajien ja markkinoiden tarpeista ja olen iloinen, että te hyväksytte myös tämän. Kiitos. Um, Kiitoksia. No niin, Hapaletsu komissiosta. Responsible for innovation policy, would you like to... Haapalehto komissiosta. Haluaisitteko te kenties kommentoida? Report and give us uh, uh, any other views you may have before I then invite Mr. Repo to sum up. Thank you, Mr. Chairman. I can be very brief because um, Uh, Ihan lyhyesti, koska tässä mietinnössä itse asiassa ollaan aika lailla samalla linjalla kuin me komissiossa olemme ja kiitän tällaisesta tuesta, koska se antaa meille mahdollisuuden pyrkiä hyvin kunnianhimoiseen ehdotukseen kesällä tämän EU 2020 strategian pohjalta siinä vaiheessa, kun se on sitten hyväksytty. Thank you very much. Uh... Herra Repo, haluatteko te vielä tuoda jotain esille? Me äänestämme huomenna kymmeneltä mietinnöstä äh, ja lausunnostanne. Ja Rova Ryylen pointista kenties haluatteko ehkä kommentoida vielä? Kiitoksia tästä kaikista palautteesta ja todella tämä standardointi, standardointiasia, niin se varmaan onnistuu huomenna ja sopii minulle. Kiitos. Okay, well, thank you very much. I, I have one... Kiitoksia. Minulla on teille yksi kysymys. Kenties voisitte huomenna vielä vahvistaa. Viimeisessä tarkistuksessanne kymmenen puhutte tutkimuksen ja kehityksen rahoituksesta ja jäsenvaltioiden lisääntyvästä rahoituksesta kolmen prosentin BKTn käyttämisestä. Minä ymmärsin, että tämä on kokonaismäärä hallituksen ja teollisuuden, ei pelkästään hallituksen. Kenties te voisitte nyt näitä lukuja selventää. Siis kysymys ei ole pelkästään jäsenvaltioista, vaan kenties kysymys on jäsenvaltioista ja yrityksistä, teollisuudesta, joka osallistuu tähän rahoitukseen. Kenties te voisitte huomenna sitten kertoa, olenko tässä nyt oikeassa vai enkä. Uh, good. Well, um, that concludes then a discussion. No niin, nyt me saimme keskustelun tästä loppuun. me jatketaan huomenna se käsittelyä. Muistuttaisin, että sihteeristö on lähettänyt sähköpostinkin tästä aiheesta. Tuokaa huomenna äänestyskorttinne mukaan. Meillä on aika paljon äänestämistä ja on hyvä, että kortit on mukana. Näen teidät huomenna kello yhdeksältä. Kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa.